Colleagues, if um, everyone is ready, we can begin. No niin, äh, hyvät ystävät, anteeksi tämä pieni myöhästyminen. Tätä kokousta ennen meillä oli koordinaattoreiden kokous, joten aloitamme nyt hieman myöhässä. Anteeksi kollegoille, jotka ovat tulleet tänne ajoissa. Käynnistämme esityslistan tänään kohdalla 23, joka on Frontexin kertomus äh, jonka meille esittää esittelee Frontexin pääjohtaja Fabrice Leggeri. Eli kysymys äh, on Frontexin koordinoiman operatiivisen yhteistyön puitteissa suoritettavan ulkoista merirajojen valvontaa koskevisten sääntöjen ja käytäntöjen soveltamisesta. Leggeri tulee puhumaan vain 5-6 minuuttia, joten silloin meillä on tarpeeksi aikaa kysymyksille ja kommenteille. On selvää, että Frontexilla on suuri rooli tässä nykyisessä kriisissä, joten teillä varmaankin on kysymyksiä. Mutta kysykää Libe-valiokunnan pohjalta näistä, kysy- esittäkää kysymyksiä tästä raportista. Jerry, kiitos, että tulitte tänne ja olkaa hyvä, saatte esittää oman raporttinne. Thank you very much, Mr. Chairman. Kiitoksia puheenjohtaja. Arvon parlamentin jäsenet, tämä kertomus esiteltiin Frontexin toimesta. Tämä koskee asetusta 656 2014. Ja kertomus kertoo Frontexin koordinoiman operatiivisen yhteistyön puitteissa suoritettavista ulkoisista merirajojen valvonnasta. En kerro teille nyt kertomuksen yksityiskohtia, mutta aluksi toteaisin, että asetuksen täytäntöönpano on ollut Frontexille mahdollisuus kouluttaa ihmisiä, kouluttaa rajavartioita ja valtavirtaistaa joitakin menettelyitä joten kaiken kaikkiaan tämä on onnistunut varsin hyvin. Jos sitten katsotte kertomusta, se on jaettu kolmeen osaan, joista ensimmäisessä kuvaillaan muutoksia, joita on tehty operatiivisiin suunnitelmiin, jotta voidaan vastata vuonna 2014 hyväksyttyä uutta asetusta. Ja toisessa osassa sitten kuvaillaan menettelytapoja, joita Frontex käyttää, samoin tiedon kulkua ja sitä, mitä Frontex voi tehdä, jotta yhteisissä merioperaatioissa noudatetaan perusoikeuksia tässä kertomuksessa annamme myös konkreettisia esimerkkejä jokaisesta yhteisestä operaatiosta, joten näette sieltä, miten asetusta on täytäntöön pantu. Kolmas osa kattaa sitten laajemman arvion siitä, miten yhteisoperaatiot ovat vaikuttaneet ulkoisilla merirajoilla. Ja tässä puhutaan siitä, miten asetusta ja sen täytäntöönpanoa voitaisiin jatkossa tehostaa entisestään. Merkittävimmät johtopäätökset Frontexin mukaan kertomuksessa ovat seuraavat. Yleisesti ottaen tämän uuden asetuksen kautta voidaan entistä paremmin suojella ja edistää perusoikeuksia Tällä voidaan myös ottaa käyttöön selkeämmät ja yksityiskohtaisemmat tätä kriittistä asiaa, erityisesti merilailla koskevaa asetusta koskevat säännöt. Se, että ensimmäinen vastaanottava maa huolehtii sinne su- sinne tulevat henkilöt. Tuntuu olevan hyvä lähestymistapa ja tässä puhutaan ei-palauttamisesta. Asetuksella on haluttu myös selventää kansallisten toimijoiden roolia aluksilla, samoin kansainvälisen koordinaatikeskuksen roolia ja sitä, miten tieto kulkee operatiivisella tasolla eri sidosryhmien välillä, kun ihmisiä autetaan kiinni tai pelastetaan. Tämä on tärkeää, kun Frontexin yhteisistä operaatioista siirrytään raja, etsintä tai pelastustehtäviin. Totta kai aina parantamisen vara on, kun katsotaan vaikkapa kolmansia maita. Tällä hetkellä tämän raportin kattamana ajanjaksona ei viety maahanmuuttajia takaisin kolmansiin maihin aluksilta, mutta on kuitenkin olemassa sääntö mahdollisista palauttamisesta. Poseidon operaatio liittyy tähän. Tässä tapauksessa Turkki kolmantena maana. Meillä on myös tapauksia Espanjaan ja Marokkoon liittyen. Eli vaikka meillä ei ollut maahanmuuttajien palauttamistapauksia kolmansiin maihin, niin varmastikin valvontaa voidaan parantaa. Eli puhutaan aluksesta poistumistapauksista. Tämä oli osittain Frontexin rajavalvojakoulutuksen tulosta. Näin saatiin koulutettua ja päivitettyä rajavalvojien tietoja merioikeudesta, pelastustoimista ja annettiin myös pääviesti koskien perusoikeuksia ja näitä tärkeitä kansainvälisiä sääntöjä koskien palauttamiskieltoa. erityisesti kun kyseessä ovat merioperaatiot. Kiitoksia kovasti. Thank you very much, Mr. Legeri. Uh... Kiitokset paljon, herra Legeri. Tänne aina tällaisia nopeita ja tiivitä raportteja. Meillä on myös kohdat 23 ja 24, jossa me parlamenttina pyysimme teidät tänne artikla 14 115, jossa on kysymys kolmasien, maissa tehtävästä, kolmasien maiden kanssa tehtävästä yhteistyöstä, joten koordinaattorit päättivät silloin, että me pyydämme teidät myös tässä asiassa tänne. Eli tämä on kohta 24 esityslistalla. Ehdottaisinkin, että sen sijaan, että teemme tässä nyt tällaisen keinotekoisen eron näiden kahden asian välillä – että te esittelisitte molemmat asiat yhtä aikaa. Koska meillä nyt on kuitenkin paljon asiaa yksityiskohtaisiin keskusteluihin ja kysymyksiin. Täällä on paljon kollegoita, jotka ovat seuranneet hyvin tarkkaan Frontexin äh, toimia ja sen lisäksi täällä on nyt äh, kollegoita myös, jotka haluavat esittää kysymyksiä nykyisestä äh, maahanmuutta- ja siirtolaisongelmasta. Joten Avaan nyt keskustelun. Ja kerrankin meillä on aikaa käsitellä tätä asiaa. Joten aloitetaan ensiksi edustaja Kueliosta. And thank you, uh, Kiitos. Kiitos pääjohtajalle Jerry raportista, kertomuksen esittelystä ja puheenvuorostanne. Eurooppa jo vuosi sitten oli vakavien haasteiden äärellä, samoin kuin tänäänkin. Runsaasti ihmisiä tuli hakemaan turvapaikkaa ja ihmisiä myös kuoli paljon välimerellä rannikoillamme. Tämän lisäksi meiltä puuttui selkeät sitovat yhteisön säännökset pelastusoperaatioista, etsintäoperaatioista merialueilla. Meidän piti vahvistaa palauttamiskielon että piti varmistaa se, että kansainvälisille vesille ja aluksia pakoteta takaisin ja samanaikaisesti varmistaa omat rajamme. Tässä aiheessa esittelijänä minusta me olemme päässeet hyvän kompromissiin ja olemme luoneet paremmat oikeuspuitteet. Kertomuksen pohjalta, jonka juuri esittelitte, asetus näyttäisi päässeen tavoitteisiinsa. Haluan kiittää teitä tekemästänne työstä. Valitettavasti emme kuitenkaan ole voineet edelleenkään ratkaista tätä kriisiä, emmekä ole voineet vähentää kuolemantapausten määrää. Eilen 34 ihmistä, neljä lasta ja la, vauvaa sai surmansa hukkumalla. Tänä vuonna tuhannet ihmiset ovat kokeneet tämän kohtalon. Kaikesta huolimatta katson, että parlamentti lainsäätäjänä voisi hyötyä tietyistä selkeytyksistä teidän taholta, niin haluaisin esittää konkreettisia kysymyksiä. Oletteko samaa mieltä siitä, että jäsenvaltiot eivät voi tämän asetuksen mukaisesti toimia, jos Frontex ei eh, toimi? Olisitteko tästä samaa mieltä? Puuttuuko Frontexilta operationaalista voimavaraa, jotta tätä asetusta voidaan täytäntöönpanna ja kunnioittaa? Olisitteko samaa mieltä, että lupauksista resurssien saamisen henkilöresurssien saamisen suhteen eh, lupauksia ei ole toteutettu. Ja oikeastaan vain pieni osa avusta on toimitettu jäsenvaltioiden taholta perille. Olisitteko samaa mieltä, että koordinoinninkin lisäännyttyä jäsenvaltiot edelleenkin välttelevät vastuuta näissä pelastusoperaatioissa. Kiitoksia, että edustaja Kuelio esititte todellakin naulan kantaan kysymykset. Itse asiassa nämä, tämä oli minunkin kysymykseni liittyen jäsenvaltioiden resursseihin. Kiitokset, että nyt voin ottaa oman puheenvuoroni pois. Kiitokset näistä erinomaisista kysymyksistä. Ja nyt sitten edustaja Radev, ja tämä menee siinä järjestyksessä, kuin kollegat ovat pyytäneet puheenvuoroa. Председател, уважаеми господин директор. Kiitos. Tämä toimintasuunnitelma, jonka komissio hyväksyi viime viikolla liittyen henkilöiden palauttamiseen, joille ei ole myönnetty turvapaikkaa, niin tässä Frontexin rooli on äh, nyt kasvanut. Frontex, äh, Frontexin rooli on nyt suurempi siinä, kun äh, siirtolaisia palautetaan kotimaihinsa. Ja Frontex tulee olemaan siis tässä mukana ja se tulee perustamaan tällaisia erikoistuneita tiimejä. Koska Frontex käynnistää nämä operaatiot liittyen maahanmuuttajien palauttamiseen, mitkä ovat ne haasteet, joita virastolla on näissä operaatioissa. Ja jos ajatellaan Bulgaria, joka on minun kotimaani, niin eh, me olemme valtava maahanmuuttopaineen kohteena. Millä tavalla te tuette Bulgariaa ja millä tavalla autatte meitä palauttamaan nämä eh, turvapaikanhakijat, jotka eivät turvapaikkaa saa heidän omiin kotimaihinsa? Ja tuetteko te Bulgariaa Turkin ja Algerian kanssa tehtävistä palauttamissopimuksista. Kiitokset ja sitten Spinelli. Grazie, presidente. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia tohtori Legerille tästä kertomuksen esittelystä. Kaksi kysymystä. Ensinnäkin, miten selitätte sen, että Triton operaatioon ja meripelastusoperaatioihin on annettu entistä vähemmän resursseja, erityisesti keskisellä välimerellä, varsinkin heinä ja kesä, heinä ja elokuussa. Tuolla, tuolla Italian merivartiosto on kantanut paljon vastuuta ja on käyttänyt operaatioissa, pelastusoperaatioissa muiden maiden lähettämiä aluksia, esimerkiksi irlantilaisia. Meillä ovat nämä Moses Seward-operaatiot. Ja toinen kysymykseni koskee jäsenvaltioiden antamia määrärahoja. Tämä liittyy siihen, mitä kollega Coelho sanoi. Lisään tähän vielä yhden erityisasian. Eli haluaisin tietää, millä tavalla Frontex on käyttänyt ja aikoo käyttää Triton operaatiossa – kolminkertaisia varoja, joita se on saanut keskisellä välimerellä ja kuinka paljon näistä varoista käytetään pelastusoperaatioihin, kuinka paljon taas tunnistamis-hotspotteihin ja minkälainen budjetti on tulossa sellaisten henkilöiden palauttamiseen, jotka eivät saa turvapaikkaa. Kiitos Barbara, hyvin tarkkoja kysymyksiä. Ska Keller seuraavaksi, ole hyvä. Thanks for the presentation. Kiitos, kiitos esityksestä. Muutama kysymys matkustajien aluksesta poistumiseen liittyen kolmansissa maissa. No, no, that's perfectly fine. Okay. Kyllä tämä järjestely sopii aivan hyvin. Mainitsitte kertomuksessanne, että katsoitte on parantamisen vaaraa, kun arvioidaan kolmansien maiden turvallisuutta. Minkälaista parantamisen varaa tässä olisi, mikä on ongelmana? Ja toteatte, että tästä syystä kolmansiin maihin ei aluksesta matkustajia viety, rantautettu. Mitkä olivat ongelmat, jotka johtivat tähän tilanteeseen? Sitten yhteistyö kolmansien maiden kanssa, sekin hän oli tämän päivän esityslistalla. Kenties voisitte hieman päivittää tietojamme siitä, minkälaista yhteistyötä olette hiljan tehneet. Onko uutisia kerrottavana? Onko lisää yhteistyötä erityisesti Turkin kanssa suunnitelmissa? No sitten etsintä- ja pelastusoperaatiot. Minkälaisia oppeja olette ottaneet toiminnastanne Välimerellä, kun Frontexhan kuitenkin on raja valvontaviranomainen? Onko sillä erilaista varustusta kuin vaikkapa ää, merivartiostolla? Miten, mitä te teette, jotta voidaan varmistaa, että kukaan ei enää huku? Sitähän tapahtuu jatkuvasti. Lampedusan tragedia, Kreikan saaret. Mikä on se oppi, jonka te olette pyrkineet tästä ottamaan nyt, kun ne teette? Again, thank you very much. That's... Kiitos. Seuraavaksi Guzman. Gracias. Frontex representa para Kiitoksia. Meistä Frontex toimii EU-ssa huonoiten siirtolaisia palautetaan. Ne toimitaan kaikkin tavoin epäsolidaarisesti ja epäinhimillisesti. Ja tämä on todella osoitus EUn epäonnistumisesta. Tällaisessa kriisissä, jossa nyt olemme, se, että lähdettäisiin vahvistamaan Frontexia, kuten komissio on ehdottanut, olisi kaikkein heikoin tapa toimia. Haluaisin esittää seuraavat kysymykset. Ensinnäkin, mikä on Frontexin rooli tässä sotilaallisessa operaatiossa Välimerellä, jota on suunniteltu? Eikö olisi parempi käyttää näitä varoja ihmisenkin pelastamiseen tai kehitysyhteistyöhön? Tämä olisi entistä parempi vaihtoehto, jotta ihmisten ei tarvitsisi lähteä omista maistaan. Ja toiseksi haluaisin kyllä kuulla, miten tätä asetusta sovelletaan Seutan ja Melian alueella. Frontexin toimien pitäisi kunnioittaa tärkeimpiä perusoikeuksia, mutta haluaisimme tietää, miten tämä nivoutuu yhteen siihen, mitä tapahtuu Seutan ja Melian alueella. Sieltä viedään ihmisiä laittamalla tavalla ja siellä on harjoitettu eri, erilaista väkivaltaa. Entä sitten liittyen siihen, miten tiettyjä Frontexin toimia on ulkoistettu ja likaista työtä tavallaan ulkoistettu kolmansiin maihin, Turkki, Tunisia ja niin poispäin. Miten voidaan taata, että nämä maat kunnioittavat ihmisoikeuksia? Thank you. Um, ne... Kiitos. Seuraavaksi Kristiin. Merci, euh, president. Merci. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos herra Leggeri siitä, että olette paikalla. Ja hienoa, että voimme käsitellä tätä aihetta. Olen pitkään toivonut, että keskustelua voidaan käydä ja olen tyytyväinen myös, että käsittelemme Frontexin suhteita kolmansiin maihin. Ska Keller jo nosti esille tiettyjä aiheita. Minullakin olisi useita kysymyksiä, aivan erityisesti sopimuksista, joita virasto on tehnyt tiettyjen kolmansien maiden viranomaisten kanssa. On edelleenkin epäselvyyttä siitä, miten sopimuksia täytäntöön pannaan, vaikka sisältö onkin tiedossa. Euroopan parlamentti ei ole voinut hyväksy, olla hyväksymässä näitä sopimuksia. Ne ovat teknisiä, ne ovat oikeastaan yhteisymmärrysmuistioita. Ja erityisesti tässä nousee huoli kansainvälisen oikeuden toteutumista ja ihmisoikeuksista oikeuksista ja perusoikeuksista. Frontexilla ja jäsenvaltioilla on mahdollisuus osallistua yhteisiin valvontaoperaatioihin myös Euroopan unionin aluevesien ulkopuolella. On myös se huoli, että siirtolaisten perusoikeuksia ei välttämättä kunnioiteta. Ihmisillä on oikeus jättää maansa ja hakea turvapaikkaa. Parlamentin täytyy saada säännöllisesti tietoa tästä aiheesta ja pystyä valvomaan näitä sopimuksia demokraattisesti, jotta niiden yhteensopimus perusoikeuskirjan ja perussopimusten kanssa voidaan varmistaa. Politiikka turvapaikka-asioissa ei voi toteuttaa niin, että ei huomioida perusoikeuksia ja kansalaisoikeuksia. Kiitos, että vastaatte näihin kysymyksiin. Thank you. Next is... Kiitos. Sitten seuraavaksi Barbara Kudrika. Thank you. I have only one question. Kiitos. Kiitos. Minulla on vain yksi kysymys. Kiitokset esityksestänne. Mikä teidän näkemyksenne on Poseidon operaatiosta? Ja minkälaisia tuloksia Poseidon operaatiosta saatiin? Ja jos meillä, jos me antaisimme Poseidonin operaatiolle lisätaloustukea eh, verrattuna Tritoniin, mikä on ero? Next. Ja sitten seuraava. Tack för informationen och tack för ordet. Eh, kiitokset esityksestä ja kiitokset että sain puheenvuoron. Ensinnäkin minua mietityttää, millä tavalla yhteistyö jäsenehdokasvaltio Turkin kanssa toimii juuri nyt. Ajattelen tässä sitä valtavaa määrää ähm, pakolaisveneitä, jotka lähtevät Turkista Kreikkaan Kosin saarelle ilman, että kukaan puuttuu. Kantaako Frontex vastuunsa eh, estääkseen nämä katastrofaaliset eh, merenylitykset? Minä kävin itse Kosilla kolme viikkoa sitten ja näitä veneitä tuli niin paljon ja ne tulivat jo päiväaikaan ja minä mietinkin, miksi tähän ei puututtu millään tavalla. En voi mitenkään ymmärtää sitä. Toinen kysymys eh, se, että millä tavalla voitaisiin estää salakuljettajia käyttämästä Frontexin operaatioita niin, että ne saavat apua salakuljetuksissa ja samanaikaisesti ne voivat myös salakuljettaa jihadisteja ja taistelijoita EU-hun. Ja kuinka te uskotte, että tämä yhteistyö Libyan, Marokkon ja Tunisian kanssa voisi johtaa siihen, että pakolaistilanne parantuisi Välimeren alueella? Kiitos. Okay, thank you. okay. Um, so next is... Kiitos. Lopes Aguiar on seuraava. Ole hyvä. Chair. Thank you, Mr. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos herra Jerry puheestanne. Ja kiitos siitä, että tulitte jälleen kerran tänne. Näin voimme jälleen kääntyä puoleenne. Ja esitän teille muutaman suoran kysymyksen liittyen konkreettisiin asioihin, joita Frontex on hoitanut tähän asti. Frontex virastona perustuu siihen, että jäsenvaltiot haluavat tehdä yhteistyötä. Ja on aivan selvää, että joillakin jäsenvaltioilla tahtoa löytyy, toisilla taas ei. Juuri tänä siis olemme katsoneet näitä traagisia tapahtumia, joita on tapahtunut tämän kriisin aikana. Ihmiset pyrkivät tänne EUn puolteille ja nyt olemme jälleen saaneet mahdollisuuden kritisoida sitä, että poliittista tahtoa ei ole. Entä sitten se tahdon puute, jota tarvittaisiin yhteistyöhön Frontexin kanssa? Henkien pelastaminen merillä on tärkeää, mutta tässä todella tärkeää on se, että jäsenvaltiot haluavat tehdä yhteistyötä. Kaikilla, kaikilla mailla tätä tahtoa ei ole. En nyt halua ketään mainita nimellä. Ja toiseksi haluaisin kysyä seuraavaa. Frontex hoitaa siis EUn ulkorajoja, eikä kyseessä ole pelkästään merirajat. Miten voitaisiin parantaa Frontexin näkyvyyttä ja tehokkuutta maarajoilla EU:ssa, eli ei pelkästään meriulkorajoilla. Joihinkin maihin kohdistuu valtavaa painetta maarajoilla Ja koko tämä tilanne liittyy siihen, että pakolaiset ja turvapaikanhakijat pakenevat kidutusta, epätoivosta tilannetta omista maistaan kohti EUn ulkorajoja. Eli mitä pitää tehdä, jotta Frontex voisi toimia entistä voimakkaammin myös maarajoillamme. Ja lopuksi miten määrärahat, jotka ovat tarpeen, saadaan käyttöön oikealla tavalla. Eli miten havaitaan ihmiset epätoivoisessa tilanteessa merillä, miten varmistetaan se, että he, ihmiset pelastetaan ihmissalakuljettajien mafian kynsistä. Ja sitten viimeisenä puhujana Dias de Meera. Kiitoksia puheenjohtaja. Käymme näkemysten vaihtoa herra Legerin kanssa, mutta haluan kuitenkin muillekin, muidenkin kuultavaksi ehkä tuoda esiin asioita, jotka eivät välttämättä ole aivan selviä. Frontexin asetuksessa, joka on nyt voimassa, Frontex hoitaa koordinointia, yhteistyötä, tekee analyysejä, operatiivisia analyysejä, käsittelee takaisinottosopimuksia. Frontexin lyhyen historian aikana on toteutettu lukuisia operaatioita. Se, mitä Juan Fernando sanoi, on aivan totta. Eli, eli ainoastaan osa näistä operaatioista on saanut näkyvyyttä, tai suurin osa on saanut näkyvyyttä vain merirajoilla, mutta tämä kattaa myös maarajat. Ja nyt olemme kiireellisessä, vaikeassa tilanteessa, traagisessa, inhimillisessä tilanteessa. Ja maahanmuuttoagendan tärkein asia on ihmishenkien pelastaminen, joten Frontexin kapasiteetteja käytetään ihmishenkien pelastamiseen. Siksi kaikkein näkyvimmät operaatiot itäisellä ja keskisellä välimerellä, Triton ja Poseidon operaatiot keskittyvät juuri ihmishenkien pelastamiseen. joten pitäisi, tämä pitäisi olla selvää kaikille tässä valiokunnassa. Ja toiseksi, kun katsotaan maarajoja, Frontex ei toimi niillä ilman, että se kutsutaan paikalle. Espanja ei ole pyytänyt Frontexia Seutan ja Melian alueelle, joten Frontex ei ole siellä toiminut. Tästä huolimatta Frontex toimii monilla ilmarajoilla niiden valvonnassa mukana. Eli meidän täytyy rajoista puheessa muistuttaa monta asiaa. Ne ovat merirajoja, ilmarajoja, jokirajoja ja maarajoja. Eli rajan ylityspaikkaa ei saa sotkea rajaan, usein raja on vain tällainen kuvitteellinen äh, viiva kartalla, meressä. Ja rajan ylityspaikka taas on paikka, piste, jonka kautta laillisesti ylitetään raja. Nämä ovat sellaisia itsestäänselviä asioita, jotka halusin tuoda esiin. Pyydän anteeksi. Ehkä joku tällä sanoo, että puhun itsestään selvyyksiä, mutta kuulemani perusteella tänään ja aikaisemmin on vaikuttanut siltä, että monissa puheenvuoroissa on sekoitettu Frontex ja asetuksen sillä antama rooli. Kuulin esimerkiksi, että Frontex on sotilasoperaatio. Tämä nyt on aivan hullua. Ei Frontexilla ole minkäänlaista sotilaallista ulottuvuutta. Eli asiat on tehtävä selväksi ja on tiedettävä, mistä puhutaan. No, Carlos kuitenkin sanoi tässä jotakin tärkeää. Herra Leggeri. Tiedätte, että meillä on tällainen hyvien pyrkimysten luettelo. Katsotaan kaiken tyyppisiä resursseja merellä ja muualla, joita jäsenvaltiot antavat käyttöön. Ja nyt on tärkeää katsoa, miten jäsenvaltiot ovat vastanneet tällaiseen kriisiin. Eli saisin teiltä, saisin teiltä vastauksen tähän tällaisessa kriisissä, kuinka kompromissivalmiita jäsenvaltiot ovat. Ei muuta, kiitos. Okay, thank you, Mr. diaz um, actually, what I was thinking was it was... Niin. Minä ajattelinkin, että nyt kollegolla olisi mahdollisuus äh, esittää kysymyksiä ja kommentteja äh, hieman hitaammassa tahdissa. Ja tämä olikin mukavaa, tämä niin suuri ero. Minä yleensä aina teitä hoputan ja hoputan, että kaksi minuuttia. Ja nyt kerrankin vaihteeksi meillä on nyt vieras, joka kykenee tekemään yhteenvedon koko raportista viidessä minuutissa ja sitten te kaikki esitätte hyvin älykkäitä ja hyviä kysymyksiä. Olipa tämä mukavaa, tämä on hieno malli meidän jatkokeskustelullemme. No niin, nyt herra Legeri. Te saitte todella yksityiskohtaisia kysymyksiä, mutta kysymyksiä myös äh, tästä pakolaiskriisistä ja Frontexin roolista siinä ja myös näitä hieman ristiriitaisempia kysymyksiä siitä, äh, rahoittavatko jäsenvaltiot kunnolla koko tätä järjest- tai tätä toimintaa. Meillä on nyt aikaa, joten äh, nyt voisitte käydä kaikki kysymykset ihan yksityiskohtaisesti lävitse. Thank you, Mr. Chairman. Kiitos puheenjohtaja lähden liikkeelle kysymyksistä, jotka liittyvät asetuksen täytäntöönpanoon ja merioperaatioihin. Jos sallitte, niin ensin käsittelisin operaatioihin liittyviä kysymyksiä ja tämän jälkeen käsittelen kolmansiin maihin ja yhteistyöhön liittyviä kysymyksiä. Sitten voin kertoa myös yksityiskohtaisemmin yhteistyöstä kolmansien maiden maiden kanssa ja Frontexin strategiasta tähän liittyen. Kun ajattelemme jäsenvaltioiden osallistumista Poseidonin tai Tritonin kaltaisiin operaatioihin, niin täytyy sanoa, että hyvin nopeasti Euroopan neuvoston huhtikuun kokouksen jälkeen jäsenvaltiot tekivät sitoumuksiaan ja hyvin nopeasti oli mahdollista tehostaa Triton operaatiota. Aivan esimerkinomaisesti helmi-maaliskuussa meillä oli kuusi partiointivenettä. Sitten saimme niitä 18 käyttöömme. Tämä pätee myös ilma-aluksiin ja helikoptereihin, eli puhutaan kaksinkertaistumisesta – sitten rajavartio kysymyksessä puhutaan kaksin kolminkertaistumisesta, kun ajatellaan, minkä verran jäsenvaltiot osallistuivat Triton operaatioon Italiassa. Poseidonin osalta Kreikassa toistaiseksi viikkovaihtelut huomioiden on 13 partiointivenettä eri kategorioissa, mutta eh, yhteenlaskettuna noin 14 siis. Tässä määrää voidaan vielä lisätä. Tämä pätee myös maarajaan ja saariin. Ei voida sanoa, että jäsenvaltiot eivät olisi kattaneet sitoumuksiaan. Frontex on saanut teknistä välineistöä, ilmavalvonta, merivalvonta, välineistöä, asiantuntijoita, teknistä välineistöä. Tämä on aivan normaalia. Joillakin jäsenvaltioilla on tiettyä varusteistua, joillakin taas sitä ei ole, mutta kaikki Schengen-maat ovat osallistuneet operaatioihin. Tämä on hyvä uutinen kerrottavana. Ja tämä osoittaa myös sen, että oli ja on edelleenkin poliittista tahtoa jäsenvaltioiden osoittamana tukea Frontexin operaatioita. Sitten täsmällinen kysymys, joka liittyy jäsenvaltioiden vastuuseen silloin, kun kyse on etsintä- ja pelastusoperaatioista. Vastuu on jäsenvaltioilla. Kansainvälisen lainsäädännön ja merilain mukaan etsintä- ja pelastusoperaatiot ovat valtioiden vastuulla. EU sinällään organisaationa ei ole identifioitu asianosainen, mutta toki Frontexin operaatiot osa, ovat osa kansallisten viranomaisten johtamia pelastus- ja etsintätoimenpiteitä. Triton operaation yhteydessä on selvää, että Italia on hyvin merkittävä toimija. Italia on toteuttanut tuhansia tämän alan operaatioita. Kreikan tapauksessa ja Poseidon operaatiossa joka päivä toteutetaan etsintä- ja pelastusoperaatioita Kreikan toimesta – Esimerkiksi Maltan tapauksessa. Malta on osallistunut Triton operaatioon ja on osa operaatiota. Ja Malta on myös antanut voimavaroja etsintä- ja pelastusoperaatioon. Minä en näkisi jäsenvaltioiden sitoutumisessa puutetta, kun ajatellaan etsintä- ja pelastusoperaatioita. Sitten esitettiin kysymys, joka liittyi voimavarojen vähentymiseen Tritonissa tämän kesän kuluessa. En oikeastaan näin mistä tämä pelko jontaa juurensa. Meillähän on 18 partiointivenettä operationaalisella alueella. Näin suunniteltiin ja suunnitelmaa voidaan, on voitu toteuttaa heinä- ja elokuussa, mutta pitää paikkansa, että jotkut veneistä olivat äh, isäntämaan eli Italian operoimia. Ne olivat osa Triton operaatiota, mutta voi olla, että tiettyinä päivinä, koska oli tiettyjä puutteita tässä operaatiossa, jotta voitiin jatkaa Poseidonia, niin oli sitten se optio aika ajoin, että käytettiin enemmän italialaisia partiointiveneitä. Oli myös lisävoimavaroja, joita annettiin kahdenvälisten sopimusten muodossa äh, Italian käyttöön. Tähän on olemassa oikeudelliset perusteet. Irlannin alukset Tämä pätee sekä Irlantiin että yhdistyneeseen kuningaskuntaan. Sääntösyistä niitä ei voitu ottaa mukaan Poseidoniin. Nämä maat ovat valinneet opt-out statuksen. Ne eivät voi Schengenin rajasäännöstöä täytäntöönpanna. Jotkin kansalaisjärjestöt ovat myös käynnistäneet etsintä- ja pelastus- operaatioita, mutta kyseessä ei ole lainvalvontatoiminta, vaan kyse on siitä, että nämä tahot halusivat tällä tavalla osallistua yksityisin voimavaroin. No, entäpä mitä on otettu opiksi Poseidonista ja etsintä- ja pelastusoperaatioista? Tritonin ja tietyssä määrin myös Poseidonin opit ovat sellaiset, että EU ja Frontex nyt voivat päästä oikeudellisten esteiden ylitse. Frontexin mandaatissa ei ole mandaattia etsintä- ja pelastusoperaatioille, mutta on hyvin helppoa käytännön kannalta siirtyä rajavalvonnasta etsintä- ja pelastustoimiin. Nämä ovat erilaisia äh, komentoketjuiltaan, esimerkiksi Italiassa, Tritonissa, komentoketju rajavalvonnan tapauksessa on sellainen, että on normaaleja toimintoja ja laittoman maahantulon valvontaa. Italian komentoketju pelastus- ja etsintätöissä sitten taas astuu kuvaan ja silloin kyse on niistä toimista, jotka toteutetaan tämän komentoketjun alaisuudessa. Etsintä- ja pelastusoperaatioissa on myös hyvin helppoa palata takaisin rajavalvontaoperaatioihin. Aluksesta poistaminen te- tehdään Poseidon tai Tritonin suunnitelmien mukaisesti. Ja tämä tarkoittaa sitä, että pakolaiset, jotka pelastetaan mereltä, viedään maihin, isäntävaltioon ja Tritonin operationaalisen suunnitelman mukaisesti heidät sitten äh, rekisteröidään. Frontexin tiimit ovat tästä työtä tekemässä screening-harjoituksessa. Eli sanoisin, että on varsin joustava siirtymä rajavalvonnasta etsintään ja pelastukseen ja päinvastoin. Teknisen välineistön osalta on käynyt selväksi, että Jotta voidaan merirajojen valvontaa toteuttaa, niin vaikka tämä onkin päivän selvää, niin on siis tarve käyttää rajavartioita, rannikkovartiostoa. Useissa jäsenvaltioissa on olemassa erityisiä viranomaisia, jotka vastaavat nimenomaan merialueiden valvonnasta, jotka vastaavat raja, merirajojen valvonnasta. Heillä on välineistöä, heillä on taitotietoa Joten tästä näkökulmasta en näe operationaalisia ongelmia yhteistyössä rannikkovartioston ja rajavalvojien välillä. No sitten esitettiin kysymyksiä sotilaallisista operaatioista ja siitä, kuinka paljon varoja, kuinka paljon rahaa Frontex sitoo EUn sotilasoperaatioihin. Eli välimerioperaatio on kyseessä. Frontex ei voi operationaalisesti eikä rahoituksen näkökulmasta osallistua tähän EU-NAFOR Mediin. Kyseessä on sotilaallinen operaatio, josta on tehty EUn sotilas, sotilaallisten toimenpiteiden puitteissa päätös. Frontex on siviili toimia, se huolehtii rajavalvonnasta, rajojen hallinnoinnista ja kyseessä on EU-lainsäädännön mukaisesti siviili operaatio. Tämän on oltava sivilien hallinnassa ja säännöt, jotka tässä pätevät, ovat Schengenin rajasäännökset ja EUn säännöt, joista myös parlamentti on ollut päättämässä. Todennäköisesti on joskus hieman epäselviä ajatuksia ja sekaannuksia siitä, olisiko Frontexillakin sotilaallinen rooli. Minkälaista rahoitusta tai operationaalista voimavaraa ei käytetä Frontexissa sotilasoperaatioihin? Koska EU toteuttaa sotilasoperaatioita, tämän välimerioperaation muodossa, niin toki voi olla päällekkäisyyttä toiminta operationaalisilla alueilla. Frontexin toiminta-alue ulottuu hyvin pitkälle etelässä. On tarve koordinoida toimintaa, mutta koordinaatio tarkoittaa sitä, että Frontexin siviili hallinnon täytyy ymmärtää, milloin kyse on sotilallisista voimavaroista ja niiden käytöstä ja päinvastoin. Koordinointi on hyödyllinen myös, jotta voidaan tehostaa etsintä- ja pelastuspartioita. Kyse on merilainsäädännöstä. Silloin kun kyse on katastrofitilanteesta, niin totta kai täytyy osallistua myös etsintä- ja pelastusoperaatioihin. Tarkoitus on varmistaa, että koordinaatio toimii juohevasti näiden operaatioiden välillä. Voi olla, että tietyissä täsmällisissä tapauksissa käy niin, että sotilaallisia voimavaroja, esimerkiksi niin, että järjestäytynyt rikollisuus hyökkäisi siviilikohteisiin. Voitte kenties muistaa, että Italian ja Libyan välillä oli kaksi tapausta, hyökkäystapausta. Järjestäytynyt rikollisuus oli tässä, järjestäytyneet rikolliset olivat tässä hyökkäjinä äh, silloin, kun toteutettiin etsintä- ja pelastuspartioita. Tällaista voi siis tapahtua. Voi olla, että silloin täytyy turvautua myös sotilallisiin voimavaroihin. Mutta EU Navfor Medin käynnistämisestä lähtien meillä ei ole ollut tämän tyyppisiä välikohtauksia tiedossamme. Poseidon operaatio sitten Kreikassa ja sen vertailu Tritoniin Italiassa. Täytyy ensinnäkin katsoa maantiedettä. Libyan ja Italian etäisyys toisistaan on noin 200 kilometriä. Etäisyys Kreikan saarien ja Turkin välillä on noin 5-10 kilometriä. Tilanne on näin ollen erilainen, keinot ovat erilaiset, välineet ovat erilaiset ja myös opit, joita voimme tästä ottaa, ovat erilaisia. Toistaiseksi Kreikassa siirtolaiset tulevat pääasiassa Lähi-idästä. Suuri, suurin osa on syyrialaisia, Syyrian tilanteen takia suurin osa heistä hyvin todennäköisesti saa pakolaistatuksen EU-ssa. Italiassa toistaiseksi tilanne on toisenlainen. Jopa 60 prosenttia siirtolaisista, jotka tulevat Libyasta äh, eteläiseen Italiaan, ei kuulu suojaa tarvitsevien ihmisten piiriin. Kyse on pikemminkin taloudellisista syistä siirtolaisiksi lähteneistä. Kun kyse on etsintä- ja pelastusoperaatioista, niin jatkuvasti joka päivä operaatioita toteutetaan myös Kreikan vesillä – niin ikään näitä operaatioita toteutetaan myös Turkin rannikkovartioston toimesta. Tämä tuli hyvin selväksi myös omilla vierailullani Turkissa kesäkuussa. Koska Turkin ja Kreikan saarten välinen etäisyys on näin kovin lyhyt, niin on hyvin vaikeata havaita tai estää näitä ennen kuin päädytään Kreikan aluevesille tai sitten ennen kuin tällainen pelastus- ja etsintäoperaatio täytyy käynnistää? Well, um, there was a question on how... Ja sitten täällä esitettiin kysymys siitä, millä tavalla voidaan osallistua luotua tai tehdä äh, Frontexin toimiin osallistumisesta pakollista jäsenvaltioille. Frontexin asetuksessa on jo tällaisten ravit operaatioiden nopeiden, tulkki anteeksi, nopeiden äh, toimien ä, äh, operaatioista, silloin on pakollista jäsenvaltioiden osallistua näihin operaatioihin. Mutta tulevaisuudessa voisi miettiä sitä mahdollisuutta, että vahvistettaisiin Euroopan unionin mahdollisuuksia käyttää Frontexia niin sillä tavalla, että vaadittaisiin pakollista osallistumista jäsenvaltioiden taholta. Eli tämä tästä näistä operationaalisista aspekteista merellä. Ja ehkäpä, no nyt minä siirryn sitten näihin kysymyksiin, jotka liittyivät palauttamispolitiikkaan. Te olette kuulleet ja te olette varmasti lukeneet komission tiedonannon sekä eilisen sisäasian neuvoston puheenjohtajamaan tiedotteen. Frontex kehittelee mandaattiansa ja sitä todennäköisesti tullaan myös laajentamaan palauttamispolitiikan osalta. Tällä hetkellä Frontex voi järjestää yhteisiä palautuslentoja. Frontexia voidaan käyttää enemmänkin logistisiin tehtäviin, mutta nyt on ajatus siitä, että Frontexia voitaisiin käyttää myös matkustusasiakirjojen tekemiseen, koska jos jäsenvaltiot haluavat palauttaa näitä laittomia maahanmuuttajia. Heidän täytyy saada tämä alkuperämaasta. Voin kertoa teille esimerkin. Frontex on käynnistänyt nyt Atika-projektin, jossa on Frontexin koordinoima tiimi Ateenassa tukemassa Kreikan viranomaisia saamaan matkustusasiakirjoja näistä alkuperämaista. Eli tämän kaltaista operationaalista ja hallinnollista tukea Frontex voi antaa. Ja tämä on myös keino EUlle saada aikaan tiettyä vipuvaikutusta niille jäsenvaltioille, jotka eivät kykene täytäntöönpanomaan tätä täyttä palauttamissopimusta. Luonnollisesti, jos Frontexin mandaattia vahvistetaan palauttamispolitiikan sektorilla, niin se, sitä täytyy täydentää myös sillä tavalla, että perusoikeuksia myös parannetaan. Kaikki tietävät, että tällaiset toimet saattavat aiheuttaa tiettyjä insidenttejä. Tämä on hyvin arkaluontoista asiaa ja on selvää, että kaikkien osapuolten täytyy kiinnittää huomiota perusoikeuksiin. Nyt sitten puhuisin yhteistyöstä kolmansien maiden kanssa. Ja voisin tässä ehkäpä ihan lyhykäisesti kertoa teille Frontexin strategiasta tällä sektorilla. Tällä hetkellä Frontex on allekirjoittanut 17 eh, tällaista työsopimusta tai tällaista sopimusta ei-EU-maiden kanssa ja seitsemästä sopimuksesta tällä hetkellä juuri neuvotellaan myös ei-EU-maiden kanssa. Joten Maantieteellisesti prioriteetit ovat selvät. Ensinnäkin maat, jotka ovat maita tai potentiaalisia EU-jäsenehdokkaita Länsi-Balkanin alueella ja luonnollisesti Turkki mukaan lukien. Nämä maat ovat painopisteenä, koska kun Frontex tekee yhteistyötä siellä, niin EU kykenee samalla selvittämään hyviä käytänteitä ja varmistamaan sen, että näillä mailla on mahdollisuus toimia EU-standardien mukaisesti, esimerkiksi rajahallinnassa. Mutta tämä koskee myös muitakin eu virastoja, kuten esimerkiksi EASA, joka tämä on keino todellakin tarkastella perusoikeuksien ja turvapaikkapolitiikan hyviä käytänteitä. Toinen painopiste Länsi-Balkanin ja Turkin jälkeen, niin Turkista minun pitää luonnollisesti mainita, että Turkki lähettää tällaisen yhteyshenkilön Ankaraan. Frontexin hallintoneuvosto sopi tästä ehdotuksesta. Ja minä puhuin juuri Turkin viranomaisten kanssa – Frontex tekee läheistä yhteistyötä myös ulkosuhdehallinnon kanssa ja komission kanssa. Ja olettaisin, että tämä yhteyshenkilö lähetetään paikalle tämän vuoden loppuun mennessä. Me olemme juuri käynnistämässä valintamenettelyä. 54 hakijaa on tähän paikkaan. Toinen painopiste kolmansien maiden kanssa tehtävässä yhteistyössä ovat tämä Välimeren maat, Pohjois-Afrikka, Lähi-Itä. Ja tässä Frontex luonnollisesti pyrkii toimimaan EUn politiikan mukaan nimenomaan prioriteeteissa Marokko ja Tunisia ovat meidän pääkumppanimme Meillä on myös mahdollisuus osallistua näissä maissa esimerkiksi maahanmuutto- ja liikkuvuuspolitiikan seuraamiseen. AFIC, eli African Intelligence Community, jossa on mukana yli 20 valtiota, jotka ovat osallistuneet siis tähän Frontexin johtamaan verkostoon. Ja nyt Frontex laajentaa tätä yhteisöä niihin Afrikan maihin, jotka ovat allekirjoittaneet kartumin julistuksen. Olen tietoinen siitä, että tämä vaatii tiettyä erityishuomiota, varsinkin kun on kysymys perusoikeuksista. Toisaalta tämä on myös mahdollisuus tutkailla näitä hyviä käytänteitä ja tuoda esiin tämä perusoikeuksien tärkeys, samoin kuin oikeusvaltion tärkeys ja hyvä rajavalvonta. On myös tärkeää luoda tällaisia win-win-tilanteita, jossa me voimme auttaa ja tukea tiettyjä maita kehittämään omaa kapasiteettiansa, joka vastaa heidän tarpeitaan. mutta kaikki tehdään aina EUn ulkopolitiikan linjausten mukaisesti. Ja tämä on myös syy sille, miksi Frontex allekirjoittaa tällaisia työ, yhteistyösopimuksia. Frontex ei voi allekirjoittaa mitään virallisia sopimuksia, vaan ainoastaan tällaisia järjestelyitä operationaalisella tasolla. Kolmas painopiste maantieteellisesti prioriteetti on EUn itäpuoli, ja tässä yhteydessä haluaisin mainita myös itäisen kumppanuuden. Ja Frontex on sitoutunut tekemään yhteistyötä itäisen kumppanuusohjelman kuuden jäsenen kanssa. Ja sitten hieman näistä toimista, joita on kehitelty näiden maiden kanssa. Koulutus, riskianalyysi, sekä tarkkailijoiden mukaan kutsuminen silloin, kun Frontex järjestää yhteisiä operaatioita. On tiettyjä kolmansia valtioita, jotka ovat kumppaneita myös uusien teknologioiden ja tutkimuksen kumppanuusohjelmissa. Maailmanlaajuisista Pakettihan on usea teknologioita, kuten esimerkiksi automaattinen rajavalvonta. Ja tämä on myös EUn intresseissä viedä eteenpäin EUn standardeja ja intressejä. Me teemme yhteistyötä myös USA ja Kanadan kanssa esimerkiksi. Tässä ihan kuoressa tämä strategia. Ja nyt sitten haluaisin vielä vastata muutamiin erityisiin kysymyksiin, jotka liittyivät eh, yhteistyöhön kolmansien maiden kanssa. Luen täällä nyt näitä minun muistiinpannoja, niin nähdäkseni onko täällä vielä vastaamattomia kysymyksiä. No, Turkista jo puhuin. Voin antaa teille hieman lukuja. Mitä tulee budjettiin, Frontex on valmis allekirjoittamaan valtuuskuntasopimuksen komission kanssa. Tarkoitus on delegoida varoja Länsi-Balkanin maille. Tässä puhumme noin 5,5 miljoonasta eurosta, joka käytettäisiin seuraavan kolmen vuoden aikana allekirjoittamisen jälkeen. No niin, tässäpä nyt sitten äh, pähkinänkuoressa yhteistyö kolmansien valtioiden kanssa. Kiitos. Very much, Mr. Kiitos, äh, herra Legeri. Tämä oli hyvin yksityiskohtainen ja äh, hyvä lävi, lävitsikäynti näistä kysymyksistä. Meillä on tässä muutama minuutti aikaa vielä. Herra Dias de Mera, halusitteko te vielä puhua? Kerrankin meillä on aikaa tällaiseen. Kiitoksia jotta tässä nyt päästäisiin hieman eteenpäin. En kuullut herra Ledgerin puhuvan Jot Mare ja Europol kysymyksestä. Voitteko kertoa tästä hieman lisää? And just finally, if any other colleagues, uh... Onko muita kollegoita, jotka vielä haluavat esittää? Barbara, ole hyvä. Briefly. Grazie Claude. Eu... Kiitoksia, Claude. Vielä lisäkysymys liittyen yhteistyöhön kolmansien maiden kanssa. Frontex saa palauttamiseen lisävaltaa. Ja haluaisin kysyä teiltä, miten voidaan noudattaa normeja, joita on kansallisessa ja kansainvälisessä oikeudessa ihmisoikeuksiin liittyen. Ja miten aiotaan taata menettelyiden läpinäkyvyys ja esimerkiksi yksilöiden tekemä muutoksenhaku. Ja taataanko myös 13 artiklan oikeudet ja Schengen säännöstön 13 artiklan toteuttaminen, kun kyseessä on palauttaminen ja tietty rooli kansallisille tuomioistuimille. En nyt avannut uudelleen koko keskustelua. Ajattelin vain antaa mahdollisuuden esittää täydentäviä lisäkysymyksiä, joten en nyt halua todellakaan avata keskustelua kokonaan uudelleen. Nyt annan, päätämme kysymykset tähän ja jos minä teen tähän vielä muutaman johtopäätöksen. Tämä, että jäsenet olivat täällä paikalla ja esittivät näin paljon yksityiskohtaisia kysymyksiä jäseniä, jotka ovat seuranneet Frontexia, sen järjestäytymistä ja hallintoa jo paljon ennen kuin asiat muuttuivat niin vakaviksi ja kriisi paheni. Voisi sanoa, että Frontex on tässä valiokunnassa aina ollut tärkeä asia. Minun kysymykseni, jonka Dias de Meira ja Coeliokin ottivat esiin, eli he puhuivat siitä, millä tavalla Frontex otetaan tavallaan vastaan. Se ei ole mikään sotilainen järjestö, vaan se on siviilijärjestö, joka käsittelee esimerkiksi rajojen valvontaa, maahanmuuttamista ja muuta. Mutta välillä tämä näkemys nähtävästi vääristyy. Ja sen vuoksi on vielä tärkeämpää, että me parlamenttina ja erityisesti Libe-valiokuntana valvomme ja olemme tässä mukana. Joten ihan viimeinen kommentti. Mitä, miten Miltä te olette tästä, että me järjestämme tällaisen keskustelun, missä on kysymyksiä ja vastauksia? Riittääkö se koska tässä on kuitenkin kysymys virastosta, joka on riippuvainen jäsenvaltioista ja jäsenvaltioiden antamista varoista. Joten ihan tällainen yksinkertainen kysymys. Onko tällainen rakenne keskustelulle riittävä? Ja sitten vielä nämä kaksi muuta lisäkysymystä, joita tuolta esitettiin. Well, thank you, thank you very much, uh, Mr. Chairman. Kiitos puheenjohtaja. Jot Mare ja Europol-kysymys. Meillä on nyt tällainen niin sanottu hotspot-lähestymistapa, jota komissio on kehittänyt. Virastot, kuten Frontex, Europol ja myös EASO, Eurojust, tekevät yhteistyötä keskenään. Jotmare Mare operaatio taistelee salakuljetusta ja ihmiskauppaa vastaan Välimerellä. Se käynnistettiin tämän vuoden maaliskuussa. Ja Frontex luonnollisesti osallistuu Europolin kumppanina hankkeeseen. Kataniassa, Italiassa esimerkiksi. Meillähän on EUn alueellinen työryhmä Tritonin operaation kehyksessä ja tämän hotspot-lähestymistavan pohjalta, mitä komissio ehdottaa. Alueellinen työryhmä koostuu Frontexin yhteyshenkilöstä ja Europolin yhteyshenkilöstä. Hekin voivat tuossa yhteydessä vaihtaa tietoa ja voivat näin tehostaa Jotmaaren operationaalista toimintaa. Yhteistyö Europolin kanssa tehostuu, sitä lisätään. Me valmistelemme myös henkilötietojen vaihtoa, mutta luonnollisesti meidän täytyy noudattaa tietosuojalainsäädäntöä. Frontex käy tällä hetkellä keskustelua tietosuojavaltuutetun kanssa, jotta voimme tähän hankkeeseen täytäntöönpanosäännöt viimeistellä. No sitten palauttamispolitiikka jatkossa. on vaikeata vaikeaa sanoa. Kenties komissio lähiviikkoina, kuukausina voi tehdä omat ehdotuksensa. Minulle on hyvin vaikeaa sanoa täsmällisesti, josko ja miten palautettavilla henkilöillä olisi mahdollisuus tehdä vetomus muutoksen hakemiseksi. Mutta on selvää, että EU on noudatettava ja kaikkien menettelyjen on noudatettava perusoikeuskirjaa. Perusoikeuskirja pätee myös Frontexiin. Vaikkakaan EU ei ole ihmisoikeusyleissopimusta allekirjoittanut, niin se kuitenkin velvoittaa kaikkia jäsenvaltioita. On perehdyttävä yksityiskohtaisesti siihen, miten uusi miltä uusi mandaatti sitten näyttää. Sanoisin, että toistaiseksi kyseessä on kansallinen päätös. En tiedä, olisiko mahdollista saada toisenlaista järjestelmää verrattuna nykyiseen. Toistaiseksi kuitenkin päätös tehdään kansallisten viranomaisten taholta ja Frontexillä ei ole mahdollisuutta eikä valtuuksia päättää, kenet tulisi palauttaa ja ketä ei tulisi palauttaa lähtömaahansa. Frontexin on siis varmistettava, että päätös on tehty perusoikeuksien vaatimusten mukaisesti. Frontexin on myös oltava varma, että ei ole käsittelyssä olevaa muutoksenhakua enää käynnissä ennen kuin yhteisiä palautuslentoja esimerkiksi järjestetään. Puheenjohtaja, teidän esittämänne viimeisin kysymys vastuusta ja tilivelvollisuudesta. Kun kyseessä on tämän tyyppinen organisaatio ja jäsenvaltioiden osallistuminen, onko tilivelvollisuusjärjestelmä riittävä? Frontexin pääjohtajana minä olen vastuussa, olen tilivelvollinen budjetin toteutuksesta perusoikeuksien noudattamisesta tämän parlamentin edessä ja myös muiden EU-toimielinten edessä. Mutta operaatiot ovat kuitenkin kansallisten viranomaisten johtamia. Operaatiota voidaan keskeyttää tai jopa perua, jos havaitaan vaikkapa perusoikeuksia rikkomuksia tai jos sääntöjen noudattamisen suhteen on havaittavissa puutteita. Tilivelvollisuuden näkökulmasta luonnollisesti myös jäsenvaltioilla on vastuunsa Antaisin tästä esimerkin, joka ei liity perusoikeuksiin, vaan pikemminkin varojen käyttöön. Viime viikolla Frontexin hallintoneuvosto, hallintoneuvostossa ehdotin petoksen vastaista strategiaa. Tein selväksi sen, että tämä strategia kattaa totta kai Frontexin henkilökunnan. Ja tämän lisäksi strategiaan tulisi kattaa tietyssä määrin myös jäsenvaltiot budjettihan tulee jäsenvaltioilta. Meillä on nyt tällainen suunnitelma jo olemassa, joten tämä on varsin helposti löydettävissä oleva esimerkki. Mutta kyseessä on tavallaan jaettu vastuu ja me olemme tietoisia siitä, ja minä olen tietoinen, mikä on Frontexin pääjohtajana vastuuni suhteessa Euroopan parlamenttiin, mutta täytyy muistaa, että myös jäsenvaltiot ovat tietyssä määrin vastuussa. Thank you, Mr. Legeri. That, that wraps up that point. Kiitokset, eh, herra Legeri. Kiitokset eh, kaikille tästä erinomaisesta mielipiteiden vaihdosta ja odotan todellakin, että me näemme, tapaamme teidät uudelleen, mutta ymmärrän, että teillä on todella kiirettä virastossa. Nyt siirrymme sitten kohtaan 25, eh, jossa on nyt keskustelu Espanjan turvallisuuslaista. Koordinaattorin kokouksessa 9. maaliskuuta pääsimme, että se teemme seurantaa vetoomukselle 2801 2013 uudesta turvallisuuslaista Espanjassa, että kutsumme komission LIBE-valiokunnan kokoukseen keskustelemaan asiasta. Tarkoitus oli, että tämä keskustelu tapahtuu 26. toukokuuta ja sitten se siirrettiin 16. heinäkuuta asti ja pyydän anteeksi, että se nyt vasta tämä toteutuu. Eli tässä on nyt vetomus, jossa kysytään sitä, että tämä Espanjan uusi turvallisuuslaki rikkoisi perustuslaillisia oikeuksia. Tämä laki 4 2015 hyväksyttiin maaliskuussa tänä vuonna. Ja me olemme kutsuneet paikalle komission edustajan kertomaan heidän näkemyksestään. Ja minulla on ilo toivottaa tervetulleeksi sitä DG Justista herra Mercade Pikerasi. Olkaa hyvä. Uh, thank you, Mr. Chairman, for, for... Kiitoksia puheenjohtaja siitä, että sallitte meidän esittää tämän kysymyksen. Komissio tietää tästä lajista. Tiedän, että tietää myös, että Espanjan perustuslakitoimiston on tätä tarkastellut. Komissio on aina sitoutunut siihen, että ilmaisun vapaus ja kokoontumisen vapaus toteutuvat, koska ne ovat tärkeitä demokraattisessa monimuotoisessa yhteiskunnassa, mutta komissiolla ei ole yleistä kompetenssia perusoikeuskirjan 51 artiklassa viitataan vain jäsenvaltioihin, jotka toteutuvat EUn oikeutta, joten komissio voi toimia ainoastaan silloin, jos äh, lakeja on räikeästi rikottu. Ja usein tämänkaltaiset äh, kysymykset kuuluvat jäsenvaltioiden toimivaltuuksiin. Komissio uskoo, että kansalliset viranomaiset ja oikeusviranomaiset äh, pitävät huolta siitä, että noudatetaan perusoikeuksia, ihmisoikeuksia, kansainvälisiä sopimuksia ja perustuslakia. Kiitos. Okay. Yes, of course. Um, and now as with um, the procedure with all of... Niin, me tiedämme kaikki nämä menettelytapa-asiat, mutta nyt annan puheenvuoron sitten jäsenille, jotka ovat aiheesta kiinnostuneita. Tietysti Neera, olkaa hyvä. Muchas gracias, señor presidente. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluan täsmentää hieman tätä 25 kohdan sisältöä. Tässä puhutaan keskustelusta komission edustajien kanssa. No, enpä usko, että tämä tulee toteutumaan. Mutta käännyn tässä nyt komission puoleen ja myös kollegoiden puoleen. Tämä on laki, jonka Espanjan kongressi ja senaatti ovat hyväksyneet. Kaikki tietävät, että kolmatta käsittelyä ei tähän liity. Ja komissio aivan oikein totesi, että se voi toimia ainoastaan, jos eurooppalainen lainsäädäntö ei toteudu. Ja tämähän ei ole nyt tilanne joten me nyt vain siis keskustelemme asianhaarasta komission kanssa. Tulos oli 321, joista 181 äänesti puolesta, 140 äänesti vastaan ja 28 äänesti tyh- jätti äänestämättä. Tämä turvallisuuslaki on hyvin tärkeä, kun katsotaan, miten voidaan toteuttaa perustuslain suomia oikeuksia. Usein tämä kaikki ei kuitenkaan tapahdu kyllin juridisesti ja siksi tämä uusi laki on oikeusvaltion järjestelmän tärkeä osa. Tämä liittyy perustuslakimme artiklan 29 ja tämän tavoitteena on se, että voidaan suojella ihmisiä, tavaroita ja pitää huolta yhteiskuntarauhasta. Niin, että voidaan toimia eri tavoin kuitenkin niin, että pyritään yhteiseen tavoitteeseen, hyvä puheenjohtaja, eli näiden kysymysten suojaamiseen. Lainsäädäntö koostuu viidestä kappaleesta ja siinä on vielä seitsemän lisää kohtaa ja poikkeuksia. Laissa katsotaan tavoitteita ja sitä, miten sitä voidaan toteuttaa eri tasoilla. Jäsen, siis viranomaisten ja hallinnon eri tahoilla. Tässä katsotaan myös yksityishenkilöitä ja yrityksiä. Ne ovat tässä hyvin tärkeitä, tärkeässä roolissa, samoin erilaiset turvapalvelut. Ja tässä taustalla on suhteellisuusperiaate, se, että toimitaan syrjimättömällä tavalla ja mahdollisimman vähän puuttuen oikeuksiin. Alun perin tämä laki on vuodelta 1992. Ja tässä on kuunneltu eri tahoja, kun laki on uudistettu eri sidosryhmiä, oikeusneuvostoa, tilastokeskusten muita tahoja, kuten Greenpeace ja kunnallistahoja. Näin on tehty, jotta voitaisiin sopia kysymyksistä, joiden kautta voidaan sitten sopia yleisestä yhteiselosta yhteiskunnassa. Halusin kertoa tämän valaistakseni tilannetta paremmin komissiolle. Me todella haluaisimme, että komissio tuntisi tämän lain paremmin. Kuitenkin muistaen sen, mitä komissio sanoi. Tähän, tätä vastaan on nostettu kanne perustuslakituomioistuimessa. Ja jos tämä menee eteenpäin, varmasti hyväksytään se, että tätä lähdetään sitten tarkastamaan korkeimmassa tuomioistuimessa. Tässä kaikki. Kiitokset. Minä olen tässä nyt hieman huonosti suunnitellut tämä. Tähän on nyt varattu vain 30 minuuttia, kun minun olisi pitänyt muistaa, että tämän kaltainen asia herättää mielenkiintoa. Täällä on aika pitkä puhujalista nyt mutta en enää voi muuttaa esityslistaa, joten minä pyydän nyt kollegoita pitäytymään parissa minuutissa. Ja nämä puhujat pyysivät puheenvuoroa kaikki Diasin jälkeen. Minä suljen nyt puhujalistan, vai haluaako joku vielä ehdottomasti puheenvuoron? Ei. Kyllä. Mä siis sanoa, että nämä ihmiset jotain yleensä koskaan täällä näe. Nyt on todella pitkä puhujalista. Tämä on nyt matemaattisesti mahdotonta. Okay, please try and do two minutes. Kaksi minuuttia, olkaa ystävällisiä. Tieste Meira, onko teillä jotain ehdotusta? Ei se ole varmaankaan helppo. No auttaakseni tässä keskustelussa teitä puheenjohtaja. Meidän poliittinen ryhmämme eilen kertoi komission puheen, kertoi puheenjohtajalle siis äh, puheenvuoron käyttäjistä. Teillä pitäisi olla luettelo heistä. Tämä on niitä hetkiä, joissa minä kannan vastuun. Se on minun työni, upea työ, mutta otan täyden vastuun. Minä äh, laadin esityslistat, joten minulla olisi pitänyt nähdä tämän tulevan aikataulutus ei nyt pelannut. Kannan tästä vastuun. Mutta koittakaa nyt auttaa minua. 1-2 minuuttia. Koska kyllä minä tiedän, että te teette hyvin tiiviitä puheenvuoroja, pidätte ja keskitytte asiaan. Joten kaikki nämä nyt sitten kirjataan. Komissio on sanonut sanansa. Tere Kabras. Oh, sorry for that. Sorry for that. Pyydän anteeksi. No niin, siinä kaksi minuuttia menikin jo. No niin. Ystäväni Dias de Mera sanoi, että tässä pyritään lailla parantamaan tilannetta ja olemaan herkkiä. No kyllä tähän liittyy suuria kysymysmerkkejä, koska laista äänestettiin ainoastaan EP, siis kansanpuolen se jolla on absoluuttinen enemmistö, määrä, tai enemmistö. Se oli ainut, joka äänesti tämän puolesta ja kaikki muut ryhmät äänestivät vastaan. Eli tämä on tärkeä yksityiskohta tähän alkuun. Tässä ei siis todellakaan pyritty mahdollisimman suuren tukeen tälle laille. Tämä on aika valtava laki. Tässä käsitellään kaikkea siitä lähtien, miten äh, voi hakea henkilökorttia aivan valtaviin kokonaisuuksiin tästä Eli katsotaan, miten voidaan estää rikoksia. Tämä liittyy sitten poliisien tulkintaan. Mielestäni tämä ei ole mitenkään kaksiselitteinen laki, vaan tämä on todella epämääräinen. Tämä on todella niin epämääräinen laki, että kansalainen ei pysty puolustautumaan tällaista vastaan. Tässä hyökätään todella suoraan minkä tahansa tyyppistä demokraattista mielenilmausta vastaan esimerkiksi. Komissio sanoi, että se on sitoutunut tällaisiin aiheisiin – ja sanoi, että se uskoo, että kaikki sujuu hyvin. No, en tiedä nyt kuinka luottamuksellisesti tähän suhtaudutaan, mutta tämä on laki, joka on todella räjähdysaltis, kun katsotaan kansalaisvapauksia ja kansalaisoikeuksia. Tämä pitäisi todella vetää pois, Parlamentti on todennut näin tekevänsä, jos se olisi mahdollista ja jos muut poliittiset ryhmät voittaisivat vaaleissa. Tämä laki on todella vaarallinen ja kaikkien tulisi tämä tiedostaa. Kiitos. Thank you, Mr. Terry Kiitos. Nyt kaikki puhujat siinä järjestyksessä, kun pyysitte puheenvuoron. Garcia Alvio. Gracias, presidente. Kiitos puheenjohtaja. Tämä turvallisuuslaki, joka Espanjan kongressissa äh, heinäkuussa hyväksyttiin, on kyllin tärkeä, jotta tästä pitäisi keskustella Euroopan parlamentin täysistunnosta tai ainakin laajemmin tässä valiokunnassa niin, että Espanjan hallituksen edustajat olisivat paikalla että tämä turvallisuuslaki on todellinen suukapulan laki. Tällä kansanpuolue haluaa sivuttaa kaikille, kaikki mahdolliset mielenilmaukset kaduilla. Tämä rajoittaa laajasti demokraattisia oikeuksia, joita EU:ssa on. Espanjan ei pitäisi pystyä toimimaan perusoikeuskirjan ulkopuolella. Esimerkiksi lakko-oikeutta ja kokoontumisoikeutta rikotaan räikeästi tässä laissa. Tämä koskee esimerkiksi myös sitä, miten suhtaudutaan maahanmuuttajien palauttamiseen. Myös YK on sitä mieltä, että tällä lailla rikotaan kansalaisten perusoikeuksia. Esimerkiksi sitä, että rauhanomaisesti kokoonnutaan osoittamaan mieltä tai mm, täällä puututaan ilmaisun vapauteen, mielipiteen vapauteen. Tätä mieltä ovat YK, olevat henkilöt, jotka käsittelevät esimerkiksi terrorismikysymyksiä ja maahanmuuttajakysymyksiä. Myös lain soveltamisala on hyvin mielivaltainen. Täällä puututaan esimerkiksi mielenosoitusten järjestämisoikeuksiin. Katsotaan erilaisia rangaistusmahdollisuuksia. YK mukaan tällä halutaan myös tukahduttaa erilaiset sosiaaliset mielenilmaukset, jotka johtuvat hallitusten päätöksistä. Eli näin olemme kuulleet YKlta, tuomareiden järjestöiltä ja niin edelleen. Ja siksi parlamentti, Euroopan parlamentti ja komissio eivät voi katsoa muualle. Tämä on otettava huomioon, kun kyseessä ovat perusoikeudet ja komissio ei myöskään voi pestä tässä omia käsiään, vaan tässä jälleen kerran ollaan kääntämässä selkää vapauksille ja perusoikeuksille. Thank you very much. Kiitos. Seuraava puhuja. Sí, muchas gracias, señor presidente. Eh, Kiitoksia puheenjohtaja. Tämä laki varmasti on syntynyt pelon pohjalta. Kansalaiset, jotka haluavat osoittaa mieltään, eivät ehkä aina toimi oikealla tavalla. Meitä on, täällä on henkilöitä, joita on vainottu, ja tiedämme, että että ähm, ilmaisunvapauden kanssa on ollut ongelmia, mutta tämä ei tarkoita sitä, että tämänkaltainen laki voidaan hyväksyä. Tätä vastaan on nostettu kanne perus, perustuslakituomioistuimessa, että toivottavasti tähän voidaan puuttua. Sanon, että tämä laki on syntynyt pelosta. Massamme on usein hyökätty väärällä tavalla ihmisen vastaan, jotka ovat osoittaneet mieltä. Mutta tällaista lakia ei voida hyväksyä. Jotkin elementit, joita tässä laissa on, eivät saa lain tukea ja tässä on myös liikaa tulkinnanvaraa ja monitulkintaisuutta. Eikä ole selvä, mitä hallintotasolla tapahtuu tai näyttää siltä, että kansalaisten oikeuksia vähennetään. Näyttää todella siltä, että tämä laki menee liian pitkälle. En lähde pohtimaan, mitkä ovat olleet lainsäätäjien tarkoitusperät tai niiden ryhmien, jotka ovat tätä tukeneet, mutta perustuslakituomioistuimen on katsottava joitakin käsitteitä, jotka ovat tässä turhia ja ovat todella sellaisia, että ne voivat merkittävästi rajoittaa perusoikeuksia. Tällaisia ei pitäisi tässä olla, vaan meillä on jo kylliksi mekanismeja, joilla voidaan puuttua siihen, että vapauksia käytetään väärin. Thank you. Um, uh... Kiitos. Ymmärrän toki, että tämä on hyvin äh, arkaluontoinen asia. Ei ole helppoa pitäytyä kahdessa minuutissa, joten kiitän kollegoita heidän kurinalaisuudestaan. Seuraavaksi Aguiar, ole hyvä. Gracias, señor presidente. Quiero... Kiitos puheenjohtaja. Haluan sanoa kovan äänen, että olen niiden Euroopan parlamentin jäsenten joukossa, jotka eivät juhli sellaista, että tällä tavalla puututaan tavallaan par- kansallisessa parlamentissa tehtyyn päätökseen. Mutta on kuitenkin mahdotonta, että SD-ryhmä ei osallistuisi tähän keskusteluun. Tämä lainsäädäntöaloite, sitä vastaan on nostettu siis kanne perustuslaki tuomioistuimessamme, kuten on sanottu, mutta tällä on tietty ulottuvuus myös Euroopan laajuisesti, koska tämä rikkoo Lissabonin sopimuksen myötä käyttöön otettua perusoikeuskirjaa. Ja tällä lähdetään rajoittamaan perusoikeuskirjan myöntämiä kansalaisoikeuksia ja vapauksia. Eli jos näitä perusoikeuksia lähdetään rajoittamaan, silloin asiaan on puututtava. Ja tässä, on todella, tässä laissa on todella paljon tulkinnanvaraa. Esimerkiksi hallinto voi asettaa sanktioita, jotka ovat aivan ylimitoitettuja Tässä siis valtavasti on lisätty hallinnon päätäntävaltaa ja samoin aivan suhteettomia taloudellisia sanktioita ja sellaisia sanktioita, jotka suoraan rajoittavat perusoikeuksia. Tämä liittyy esimerkiksi turvallisuuskysymyksiin uskonnollisissa tila- tilaisuuksissa Tässä sanotaan esimerkiksi, että ei tehdä eroa ilmoittamattomien mielenosoitusten ja laittomien mielenosoitusten välillä. Niitä pidetään samalla viivalla. Ja tämä on todella vaarallista. Itse tulen Kanarian saarilta ja olemme nähneet tärkeän tapauksen. Oli nuori mies, joka sai valtavat sakot osallistuessaan tapahtumaan, ja tämä kuitenkin peruttiin. Hän sai sanktion siitä, että post asetti postauksen Facebookiin, jossa näkyi vallanpitäjien armeijan henkilöitä. Tällä tavalla, siis tällä lailla puututaan ja rikotaan Euroopan lainsäädäntöä, kansainvälistä humanitaarista lainsäädäntöä. Ja Euroopan neuvoston ihmisoikeuskomissaari on ottanut asian kantaa. Tässä tavallaan yhdistetään eri lakeja, mutta niitä ei linkitetä oikealla tavalla. Tämä on kuitenkin kiellettyä. Eli hallituksen pitäisi tiedostaa se, miten tässä on toimittu. Ja tähänkin liittyy Seuton ja Melian tilanne, ihmisoikeustilanne siellä. kun katsotaan palauttamiskysymyksiä on noudatettava ainakin vähimmäissäännöksiä, mutta tämän lain kautta tämä ei tule toteutumaan. Eli tässä sovelletaan lakia, joka kansainvälisessä oikeudessa Euroopan lainsäädännössä on kielletty. We are very squeezed for time, so please if you can try. Olkaa nyt ystävällisiä ja koettakaa pysyä kahdessa minuutissa. Birgit. Thank you, Chair. I can make it Kiitos puheenjohtaja ihan lyhykäisesti. Minusta on hyvä syy keskustella tästä uudesta laista, koska tämä rajoittaa mielenosoitus- ja kokoontumisoikeutta ja sanoa, että on ihan ok, mitä Seutassa ja Meliassa tapahtuu ja että oikeutetaan se. Tätä me emme voi hyväksyä. Se, että me voisimme kritisoida, että me nyt voimme kritisoida vain lakia, joka on jo hyväksytty – me olemme Euroopan unioni, joka kritisoi päivittäin maita, jotka eivät kunnioita perusoikeuksia. Me sanomme, että me olemme hyviksiä. Me taistelemme oikeusvaltion periaatteen ja perusoikeuksien puolesta. Ja sitten me näemme paperilla parlamentin Tekemän päätöksen ja asiat menevät ihan väärään suuntaan ja ettemmekö me silloin saisi reagoida ja varoittaa tätä maata, että hei, te toimitte nyt meidän yhteisiä arvojamme vastaan, olkaa varovaisia, muuttakaa lakia. Meidän täytyy tehdä näin, tapahtuu se missä maassa tahansa. Ja jos muistelee tätä keskustelua, minkä me tänä aamuna kävimme maahanmuutosta, niin minusta tämä on vielä enemmän syy olla todella varovaisia silloin, kun tehdään muutoksia eh, meidän oikeuksiimme ja arvoihin. Okay, thank you. Um... Kiitos. Olen nyt siis ottanut tänne kollegat ilmoittautumisjärjestyksessä. Nyt Mari Kristiin ja sitten on viisi EPPn kollegaa, mutta tämä johtuu nyt vain siitä, että tämä lista on tehty ilmoittautumisjärjestyksessä, ei missään poliittisessa järjestyksessä. Mari Kristin, olet seuraava. Oui, je suis toujours intéressée. Niin, no aina kiinnostaa, kun kuulen siitä, että eurooppalaista lainsäädäntöä noudatetaan hieman vaihtelevasti eri maantieteellisillä alueilla. Lissabonin sopimuksessa on otettu tiettyjä edistysaskeleita, esimerkiksi Euroopan parlamentin oikeuksia on parannettu ja sitten meillä on myös perusoikeuskirja. Mitä hyötyä on sillä, että perusoikeuskirja on sisällytetty perussopimukseen, jos tarkoitus ei ole sitä noudattaa? Kansalaisten turvallisuus, ok, kukaan ei vastusta kansalaisten turvallisuutta. Minusta Pikemminkin pitäisi puhua käsitteistä sûreté eikä sécurité. Kyse on myös kansalaisten oikeuksista ja toisaalta viranomaisten velvollisuuksista ja oikeuksista. Nyt aikaa on kovin vähän. kansalaisten oikeuksiin hyökkäys kohdistuu ja minä pohdin sitä, mitä tapahtuu ilmaisuvapauksille, oikeudelle mielenilmauksiin yli suojelu ikään kuin, jota viranomaiset eh, harrastavat tässä ja erityisesti poliisiviranomaiset. Sitten meillä on aivan vielä erityisempi aihe, jonka tulisi tätä valiokuntaa kiinnostaa. Kyse on Seutan ja Melilan erityisjärjestelystä. Kyse on siitä, että toimitaan kansallisen lainsäädännön ulkopuolelle ja tämä aiheuttaa kyllä logisin käsittelyn näkökulmasta ongelmia. Haluaisin tehdä ehdotuksen, puheenjohtaja. Puheenjohtaja, olkaapas hyvä. Haluaisin tehdä ehdotuksen. Niin? Yritän auttaa teitä. Ei, ihan rehellisesti. Aivan yksi minuutti, vaan haluan tehdä ehdotuksen, puheenjohtaja. Joka kerta, kun meillä on erityinen keskustelu tietystä maasta, niin sitten kollegoita tulee mm, pilvin pimein tietystä maasta. Minusta tämä ei ole hyvä metodi pitäisi välttää sitä tilannetta, että sitten on paljon yhden maan jäseniä, jotka puolustavat omaa maataan keskustelussa. Emme me anna välitä tästä hyvää kuvaa, kun ajatellaan, miten parlamentti työskentelee. And I, and I simply wanted to I was listening. Ja minä toki kuuntelin sinua, mutta vain yhdellä korvalla. Kuuletko sinä? Kuunteletko sinä minua? Yhdellä korvalla minä kuuntelin sinua. No sinä et kuuntele minua ollenkaan. No niin. Ja se, mitä toisella korvallani niin tein, meillä on täällä nyt uusiakin kollegoita paikalla, joiden nimiä en osaa ö, ähm, lausua. En halunnut äh, nollata heitä tai itseäni tai tätä koko valiokuntaa minun ääntämiselläni ja minä jo tämän teinkin. Eli ihan minun syyni mutta halusin vain kertoa, mitä tapahtui. When they speak, so... No niin. No niin, minä käytin jo kaksi minuuttia ekstraa teidän aikaanne. Speaker, um... Seuraavaksi Ferragat. Practice. Please go ahead. Gracias, presidente. Kiitos puheenjohtaja. En ole Libe-valiokunnan jäsen, mutta totta kai edistän ihmisoikeuksia tämän parlamentin jäsenenä ja Euroopan kansalaisena. Haluan kommentoida ja puolustaa tätä lakia, joka Espanjan parlamentissa ja senatissa hyväksyttiin. Tämä on poliittinen keskustelu. Ei tässä hyökätä millään muotoa ihmisoikeuksia vastaan. Tätä keskustelua ei edes pitäisi täällä käydä. Tämä on käyty keskusteluna Espanjan parlamentissa. Tässä ei poljeta mitään oikeuksia. Muutaman kuukauden kuluttua Espanjassa on tulossa vaalit, samoin Kataloniassa, joten painetta keskustelun siirtämisestä tänne on ollut, vaikka tämä onkin kansallinen kysymys. Haluaisin keskittyä mielenilmaisun oikeuteen. Tämä oikeus on kirjattu Euroopan perustuslain artiklan 21, eli annetaan oikeus rauhanomaiseen aseettoman kokoontumiseen ja mielenilmaukseen. Tähän liittyy kokoontumisoikeus, joka kattaa yksittäiset henkilöt, yksilöt, mutta myös suuremmat joukot ja tähän liittyy demokraattisen osallistumisen oikeus. Tämä mielenilmauksen oikeus laissamme, sen pitää olla sellainen, että siihen ei millään muotoa liity väkivaltaa. Erilaiset pakotustoimenpiteet tai väkivalta pitää välttää mielenilmauksen aikana. Lailla halutaan puolustaa mielenosoittajien il- oikeuksia siitä, että voidaan todella välttyä väkivallalta ja pakkokeinoilta. Tähän kaikkeen liittyy paljon poliittiseen näkemykseen, mutta olen juristi ja tiedän, että juridisesti tämä ei loukkaa oikeuksia. Tämän lain tarkoituksena on, että voidaan osoittaa rauhanomaisesti mieltä ilman, että julkinen turvallisuus vaarantuu. Ja kun katsotaan sitten palauttamisia Seutan ja Melian alueella, Kongressin kaikki puolueryhmät hyväksyivät tämän. Eli kun rajalla on havaittu ulkomaalaisia, Seutan ja Melian alueella palauttamiset tapahtuvat aina niin, että noudatetaan kansainvälistä lainsäädäntöä ja ihmisoikeuksia. Näin laissa kirjaimellisesti sanotaan, joten se, mitä kollegat täällä sanoivat oikeuksien loukkaamisesta ei pidä paikkaansa. Eli arvostan kyllä täällä kollegoitani, mutta eiköhän tässä nyt ole lähdetty jo vaalikampanjan. Colleagues, hold on, hold on. No niin, kollegat, Pari asiaa. Me hoidimme tätä ihan hyvin, ihan viime hetkiin asti. Tämä on hyvin äh, arkaluontoinen asia. Me olemme saaneet siis vetomuksen vetomusvaliokunnalta ja koordinaattorit päättivät, että asiasta puhutaan tässä valiokunnassa. Tämä on ihan selkeä menettely. Tämä on arkaluontoinen asia, koko asia sisällöltään. Ja seuraus on aina se, että jäsenet siitä kyseisestä jäsenvaltiosta haluavat puhua. Me kaikki tiedämme, me olemme aikuisia ihmisiä, kyllä me tiesimme, mitä täällä tapahtuu. Mutta emme me nyt voi lähteä provosoimaan toisiamme, se ei ole järkevää. Joten pitäydytään siinä, miten keskustelu käynnistyi ja hyvin kurinalaisesti toimitte aluksi. Puheolista on ö, suljettu, meillä on vielä äänestyskin. Me emme voi äänettää, äänestää pian ja kollegat tulevat tänne äänestämään. Eli jokaisen täytyy tietää, mikä on menettelytapa seuraavaksi. Ö, Seuraava puhuja. Gracias, gracias presidente. Es curioso, hemos oído... Kiitos puheenjohtaja. Täällä kuultiin puheenvuoroja joissa tätä lakia kutsuttiin suukapulalaiksi. Jo, ja sanottiin, että loukataan oikeuksia, mutta toisaalta nämä samat ihmiset sanoivat, että täällä tietyn maan henkilöt keskustelevat sitten tällaisesta laista. No, te puhutte suukapulasta mutta ajatako itse sitten viedä meiltä oikeuden puhua täällä? Mehän tulemme tänne vapaaehtoisesti valiokuntaan puhumaan, eli älkää te puhuko mistään suukapula lainsäädännöstä ja sitten syytäkö meitä siitä, että me puhumme täällä. Mutta palataan nyt sitten komission kantaan. Komissio ei ensinnäkään sillä ole toimivaltaa tässä asiassa. Ja toiseksi se luottaa siihen, että viranomaisemme takaavat oikeudet. Tässä sanotaan, että lailla hyökätään kansalaisia vastaan ja puhutaan vaarallisesta laista. Ei tämä laki ole mikään vaarallinen, vaan sellaiset asiat ovat vaarallisia, joilla rikotaan tätä lakia. Joskus kuitenkin, jotta voidaan taata kaikkien oikeudet, tarvitaan tiettyjä rajoituksia me voimme puhua monista kysymyksistä ja tässä voidaan olla huolestuneita sanktioista. Tässä puhutaan esimerkiksi sanktioista, joita voi saada, jos laaserilla osoittaa jonkin lentäjän silmiin. No, tämä nyt vain on tämä anekdootti. Mutta kyllä tästä täytyy ottaa kokonaisuus huomioon. Okay. Um, just to be clear, I... No niin, en minä tässä nyt ketään moittinut. Minä vain sanoin, että vetoomus asioissa, varsinkin kun on näin arkaluontoinen asia, niin silloin on aina väistämätöntä, että kyseistä maata koskevasta, koskevaa asiaa, niin sen maan jäsenet tulevat. Ja toivon nyt tuossa, että tässä ei provosoiduta liikaa. Ja Iturgas. Go ahead please again two minutes if you can. Thank Kaksi minuuttia. Kiitos. Yritän puhua lyhyesti. jos teille sopii, muistuttaisin Aviolin puheenvuoron lopusta. Hän kehotti komissiota toteamaan sen, mitä Rova Alviol ja hänen poliittinen ryhmänsä haluavat kuulla. No, Alviolle ei ole kuunnellut komissiota tai sitten ei ole ymmärtänyt lainkaan sitä, mitä siellä on sanottu. Kyllä komissio on jo sanonut sanansa ja sel- selvästi se on sanonut, että komissiolla ei ole toimivaltuuksia tässä asiassa. Ja komissio muistuttaa myös, että tämä laki kuuluu kansallisen toimivaltuuksiin. Eli silloin kun keskustellaan komission kanssa, niin ehkäpä joku sitten yrittää hyötyä tästä tilanteesta. No en puhu enää siitä, mitä kollegat jo sanoivat, kaikki puhuivat selkeä kieltä, kommentoivat asiaa tämänlainen suhteen, mutta liittyen siihen, mitä ranskalaiskollega kommunistipuolueesta sanoi Kristin, hän puhui poliiseista, ja kommentoi poliiseja, niin muistuttaisin teitä kaikella kunnioituksella ja toivottavasti tekin kunnioitatte oman puolueeni EPPn kollegoita, kun puhuitte. täältä se ei ainakaan kuulostanut, kun puhuitte, niin muistutan teitä siitä, että tässä säännellään juuri siitä, sitä, miten poliisivoimat voivat toimia, jotta voidaan antaa suuremmat takeet kansalaisille. Tämä on tällainen laki, joka antaa tietyt takeet, eikä mikään suukapulan laki, mistä te puhuitte, tai sellainen laki, joka heikentäisi oikeuksia, joita kansalaisilla maassamme on. Seuraava puheenjohtaja. Kiitos puheenjohtaja. Kuten Carlos Toverin tässä sanoi, tämä kansalaisten turvallisuuslaki antaa juuri takeita. Mitä tämä tarkoittaa? Lailla halutaan taata se, että normaali elämä ja vapaudet toteutuvat ei pelkästään yksi tiettyjen henkilöiden oikeudet, vaan kaikkien oikeudet ja vapaudet. Vapaus loppuu, tai siihen, kun estetään tiettyjen oikeuksien toteutuminen. Eli kadut kuuluvat kaikille, esimerkiksi kauppiaille, jotka toimivat siellä, pelkäävät, että kaupan ikkuna lyödään säpäleiksi. Kadut kuuluvat lapsille, jotka joskus pelkäävät, kuuluvat poliiseille ja niin edelleen. Eli joku puhui täällä siitä, että laki on syntynyt pelosta, mutta mielestäni tämä on hyvin tasapainoinen laki, jolla pyritään siihen, että voidaan elää rauhassa ja sovussa. Tämä ei ole mikään pelon laki. Me olemme vastuussa kaikkien espanjalaisten hyvinvoinnista ja tähän tällä juuri pyritään. Kuitenkin viimeinen sana tässä kaikessa on tuomareilla, ei poliisilla tai muilla tahoilla. Eli tässä ei mitenkään ole estetty kanteen nostamista tai muutoksen hakua. Tämä on yksi tärkeä kysymys. Jos tämä valiokunta pystyy seuraamaan sitä, mitä tälle lainsäädännölle tapahtuu, niin tulette näkemään, että ne, jotka sanovat, että tämä laki rikkoo oikeuksia, ovat väärässä ja lähestymistapa on ollut hyvin poliittinen. Itse haluan kiittää Espanjan hallitusta siitä, että tämä laki on saatettu päätöksen. Sitten Monika Holmeier. Um, ich sehe voll ein, dass niin, ymmärrän, että me puhumme täällä vetoomuksesta, mutta mitä minä nyt tässä olen kuullut kollegoilta, SDstä, vihreistä, GUEsta, kyllä meidän pitäisi välttää, kun Komissio on sanonut, että tämä lainsäädäntö kuuluu kansalliseen kompetenssiin, niin silloin tämä vetoomus täytyy tehdä kansalliselle lainsäätäjälle ja keskustelu täytyy käydä mm, siinä maassa. Meillä on hallitukset ja kansalaiset, jotka voivat reagoida ja onko se tämä sitten oikein vai väärin, mutta yksi asia on kuitenkin selvä, että tämä laki ei ole ristiriidassa Euroopan lainsäädännön kanssa, näin komissio on todennut ja siitä syytä, okei, voimme me tästä toki täällä puhua, mutta haluaisin myös muistuttaa, että me esitimme kysymyksen siitä, miten pitkälle äh, voidaan äh, keskustella esimerkiksi Romanian 23 äh, lainsäädäntöehdotuksesta, jota pidetään aika kriittiseltä sen vuoksi, että niissä oli potentiaalisia asioita, korruptionaalisia asioita, tavallaan korruption avulla voitaisiin poistaa lainsäädännöstä tiettyjä asioita. Eli meidän täytyy nyt miettiä niitä asioita, joissa ei toimita Euroopan lainsäädännön mukaan. Ja jos on esitetty vetomuksia, niin meidän pitäisi tehdä keskusteluita, e, jotka esimerkiksi e, ovat e, usein ennen vaalitaisteluita ja tällaista. Ja tämä tekee meistä Euroopan parlamenttina vähemmän vakavasti otettavan. Minä luotan komission varapuheenjohtaja Timmermansiin ja siihen, kun hän sanoi, että Romanian kohdalla ryhdytään toimenpiteisiin, Unkarin kohdalla ryhdyttiin toimenpiteisiin. Minä luotan komissiota ja, komission ja varakomission puheenjohtajaa, joka vaalii meidän perustamissopimuksiamme ja minä luotan myös komission lausuntoihin ja lähden siitä, että komissio hoitaa asiat hyvin ja varovaisesti. Ja siksi meidän pitäisi äh, puhua tärkeistä asioista, kuten esimerkiksi maahanmuutosta, mutta koittakaa nyt äh, välttää sitä, että täällä hyökätään ihmisten kimppuun asioissa, jotka eivät edes koske meidän äh, päätäntävaltaamme. Thank you very much. And finally, Kiitos. Ja sitten vielä lopuksi Barbara Spinelli. Grazie mille. Kiitoksia kovasti puheenjohtaja. Yksi asia vain. Olen todella hämmästy, hämmästynyt komission tai äh, mielipiteestä siitä, että tästä laista ei voida täällä puhua, koska tämä kuuluu vain kansallisen toimivaltuuksen piiriin. Jotkut ryhmät, GUE, vihreät, protestoivat täällä. Itse New York Times on sanonut, että tämä laki on kuvottava Tämä palauttaa Espanjan Frankon aikoihin ja YK on erikoisedustaja, joka käsittelee esimerkiksi näitä oikeuksia, ainakin jäi, on kehottanut vetämään lain pois. Näyttää siis siltä, että YK on rohkeampi kuin Euroopan komissio, jonka pitäisi valvoa eurooppalaisia perusopimuksia mukaan lukien perusoikeus sopimusta. Colleagues, uh, thank you, and I... No niin, kiitos kollegat. Ai, meillä on yksi minuutti komissiolle. Yksi minuutti. Um, thank you very much to all the honorable... Kiitos kaikille jäsenille puheen vuoroista näin arkaluontoisessa aiheessa mielenosoitusoikeus on nostettu esille tässä keskustelussa. Pitää paikkansa, että kokoontumisoikeus ja mielenilmaisuoikeus ovat perusoikeuskirjan kirjattuja oikeuksia. Komissio on hyvin tietoinen tästä ja sitoutuu suojelemaan tällaisia oikeuksia toimivaltuuksensa puitteissa. Toistaiseksi kuitenkin perusoikeuskirjan sovellettavuus kuuluu vain jäsenvaltioille silloin, kun ne täytäntöön panevat EU-lainsäädäntöä turvallisuuskysymykset toistaiseksi kuuluvat kansalliseen toimivaltuuteen. Komission puolelta haluamme vielä ilmaista, että olemme luottavaisia sen suhteen, että kansalliset viranomaiset varmistavat, että rikkomuksia ei tapahdu kansainvälisten sitoumuksien ja ihmisoikeuslainsäädännön näkökulmasta. Kiitokset kollegat äh, näkemyksistänne ja nyt äh, tämä asia on viety päätökseen. Yritän tässä nyt äh, katsoa kelloa. Siirrymme suoraan kohtaan 27. Kohta 27 sormenjälkitietoja koskevan automaattisen tietojenvaihdon aloittaminen Ruotsin kanssa. 28. Sormenjälkitietoja koskevan automaattisen tietojenvaihdon aloittaminen Belgian kanssa ja Puolan kanssa. Ja tässä on on kysymys askelista kohti PRIM-päätöksen täytäntöönpanoa. Ja Jean-Louis Baudet tulee esittelemään tätä asiaa meille, ja hän saa nyt saman tien puheenvuoron. Olkaa hyvä. Thank you, thank you, Mr. President, for giving me the opportunity to... Kiitos puheenjohtaja, että saa mahdollisuuden esitellä puheenjohtajavaltion puolesta täytäntöönpano päätösluonnosta koskien sormenjälkitietoja koskevaa automaattista tietojenvaihtoa Ruotsin, Belgian ja Puolan kanssa. Kolme jäsenvaltiota on täyttänyt yleismääräykset tietosuojasta, jotka määritellään luvussa kuusi päätöksessä vuodelta 2008. Ruudin päätöksen mukaisesti tämä on ennakkoehto sille, että automaattinen tietojenvaihto voidaan käynnistää yleisesti ja aivan erityisesti tietojenvaihto sormenjälkitiedoista arviointi artiklan 20 mukaisesti tässä e- päätöksessä määrää, että raportti annetaan jäsenvaltion täyttämän kyselyn pohjalta, tarkkailu käyntien pohjalta ja pilotin pohjalta. Arviointi raportti kolmen jäsenvaltion ohdalta toimitettiin asiakäsittävälle työryhmälle ja yleisarvioraportti on esitetty neuvostolle – Siinä todettiin kolmessa tapauksessa, että nämä jäsenvaltiot ovat täysin täytäntöön panneet yleismääräykset tietosuojasta, jotka määritellään luvussa kuusi päätöksessä vuodelta 2008. Näin ollen neuvoston pääsihteeri 23. kesäkuuta 2015 antoi täytäntöönpanosäännökset Ruotsin, Belgian ja Puolan osalta parlamentille kuulemista varten. Euroopan parlamentin kuuleminen vaaditaan mm, lainsäädännön mukaisesti ja oikeuskäytännön mukaisesti. Parlamentin täytyy toimittaa kantansa kolmen kuukauden sisällä. Kun otamme huomioon miten tärkeää on vahvistaa rajat ylittävää poliisiyhteistyötä, aivan erityisesti terrorismin vastaista taistelua, rikollisuuden torjuntaa. Neuvosto olisi kiitollinen, jos parlamentti voisi toimittaa kantansa mahdollisimman nopeasti. Näin voisimme edetä äh, loppuvaiheisiin tässä täytäntöönpanopäätöksessä neuvostossa ilman enempiä viivästyksiä. Kiitos. Kiitos. Haluavat jos kukaan ei halua nyt kommentoida, niin tästä puhutaan 22. ja 23. syyskuuta ja tarkistusten määräaika on 29. syyskuuta ja äänestys Libe-valiokunnassa 12.13. lokakuuta ja 26. lokakuuta täysiistunnon äänestys. Siirrymme kohtaan 30 joka on Timothy Kirkhopein mietintö meillä on sen jälkeen äänestys, joten toivottavasti hän on sen huomannut. Jean-Louis Bordet esittelee nopeasti tämän päätöksen. 2008-633 JHA liittyen viseinformaatiojärjestelmään jäsenvaltioiden ja Europolin toimissa tarkoituksena välttää ja tutkia terroristi ja muita vakavia rikos, riko, muuta vakavaa rikollisuutta. Herra Bordet, teillä on puheenvuoro. Anteeksi, että olen näin nopea, mutta te hoidatte hommanne oikein hienosti. Thank you again, Mr. Mr. Kiitos jälleen puheenjohtaja. 2008 neuvosto hyväksyi päätöksen liittyen liittyen viisumitietojärjestelmään pääsyä jäsenvaltiot ja Europolin toimesta. Kyseessä on niin sanottu VIS-päätös. Artikla 18 päätöksessä täsmentää ja määrittelee, että tämä astuu voimaan silloin, kun neuvosto Päivämäärän määrittelee, kunhan komissio on varmistanut, että 2008 päätös on astunut voimaan ja sitä voidaan täysin täytäntöönpanna. Komissio tällaiset tiedot toimitti neuvostolle vuonna 2013. Tältä perustalta 22. heinäkuuta 2013 neuvosto hyväksyi päätöksen, jossa määritellään äh, päätöksen voimanastumispäivä ensimmäinen syyskuuta 2013. 16. huhtikuuta 2015 tuomioistuin, EUn tuomioistuin päätti, että ennen kuin päätöstä voidaan hyväksyä, neuvoston olisi pitänyt kuulla Euroopan parlamenttia, niin kuin artikla 39 kohta 1 määrää sopimuksessa Euroopan unionista. Näin ollen päätös kumottiin, ei sisällönsä takia, vaan menettelytapa virheen takia, koska Euroopan parlamenttia ei kuultu ennen kuin hyväksyntä tapahtui. Tuomioistuin on kuitenkin päättänyt pitää kiinni tämän päätöksen oikeusvaikutuksesta siihen saakka, kunnes uusi asetus astuu voimaan ja korvaa tämän. Neuvoston täytyy ryhtyä tarvittaviin toimiin, jotta tuomioistuimen tuomio voidaan huomioida. Täytäntöönpano päätös jossa vispäätöksen voimaan astuminen määritellään, on hyväksytty on hyväksyttävä ja Euroopan parlamenttia on kuultava. Päätös ei liity vispäätöksen sisältöön tai ehtoihin, vaan pelkästään sen vaikutuksiin. Sisällön osalta se on identtinen kumotun päätöksen kanssa. Siinä määritellään syys marraskuun ensimmäinen päivä 2013 märään astumispäiväksi. Kun tutkitaan terrorismirikoksia, ehkäistään niitä ja muita vakavia rikollisuuden muotoja, niin jos on epävarmuutta oikeudellisesti, niin tällaisia tilanteita tulisi aina välttää. Näin ollen neuvosto pyytää Euroopan parlamenttia toimittamaan oman kantansa kolmen kuukauden määräajan puitteissa. Neuvosto olisi kiitollinen, jos parlamentti voisi toimittaa kantansa mahdollisimman pian. Näin voisimme edetä ja hyväksyä täytäntöönpanopäätöksen viivytyksittä. Kiitos. Kiitos. Ikävät joudun teitä hoputtelemaan. Timothy Kirkhope on esittelijä. Olkaa hyvä, saatte puheenvuoron. Chairman, I'm quite used to rushing things through and colleagues... Puheenjohtaja, Ymmärrän kyllä, että kollegat haluavat äänestää ja kiirehtimistä tarvitaan, olen tottunut tähän. Tässä on nyt virhe, joka on tapahtunut, ei ole kuultu parlamenttia ja tilanne yritetään korjata. Puhun aivan lyhyesti. Toimen hyväksyminen nopeasti on tärkeää. Tietojen vaihto jäsenvaltioiden kesken on oleellisen tärkeää terrorismin ja järjestetyn rikollisen vastaisessa taistelussa. Olemassa olevien EU toimien nopeuttamisesta usein keskustellaan tässä valiokunnassa. Meillä on myös mahdollisuus korostaa, että tämä valiokunta on pyytänyt arviota olevista, olevista välineistä tällä alalla. Ja komission ja neuvoston pitäisi kuroa umpeen mahdolliset aukot. Komission tulee saada tarvittavat tiedot neuvoston pyynnöstä. Nyt tarvitaan nopeaa toimintaa. Tarkistusten määräaika on 22. syyskuuta. Niitä käsitellään ensimmäinen kymmenettä ja täysistuntoäänestys järjestetään 14. lokakuuta. Enpä usko, että mm, tässä on enempiä ristiriitoja, mutta halusin esittää asiani lyhyesti, jotta asia etenee mahdollisimman pikaisesti. Kiitos Timothy. Näin tämä asia saadaan päätökseen. Kiitos myös komissiolle. Hyvät kollegat, lyhyt koneäänestys, kompromissit tässä. Kaikilla olisi oltava äänestyskortit käytössä. Voimmeko tarkistaa, onko nyt kaikilla äänestyskortti mukana? Ensin lausuntoluonnos pieni, pieni tauko tässä välissä on tarpeen. Päätösluonnos. Kyse on joustavuusvälineen käyttöönotosta kansainvälisen suojelun tapauksessa. Kreikka ja Italia. Niiden Müller esittelijänä. Ensin kompromissi A, kollegat. No niin, pieni hetki vielä odotellaan. En halua, että tässä tulee loukkaantumisia ja virheitä. Oletko kaikki nyt valmiina? En tiedä, miksi minä nyt jo täällä äänestäisin tyhjää. Kollegat, älkää äänestäkö. En tiedä, mitä tässä oikein tapahtuu. Okay. Okay. Colleagues, let's begin the vote. No niin, hyvät kollegat, jatketaan. Kompromissi A, äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Toinen osa kompromissia, tämä äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Ja sitten loppuäänestys. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Onnittelut Peterille. Ja nyt meillä on vielä äänestys suullisesta kysymyksestä. Antisemitismi, islamofobia ja vihapuheet Euroopassa. Koneellinen äänestys. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. selkeästi hyväksytty. Kiitos kollegat. Äänestys on päättynyt. Thank you very much. So we can sign it and we will table it for the So if you go to item, is it 21? We're on 21. Don't go straight to 21. Oh, not 20 on... Um... No, this we just adopted. Colleagues, we have an important item point. Meillä on vielä erittäin tärkeä asia esityslistalla kohta 31. Jos te lähdette salista, niin olkaa ystävällisiä lähtekää nopeasti. The colleagues, we have some time constraints, so I'm going to... Meillä on tässä nyt aikatauluongelmia. Aloitan välittömästi kohdan 31. EUn ja Yhdysvaltojen välinen sopimus henkilötietojen suojaamisesta, EUn ja Yhdysvaltojen niin kutsuttu puitesopimus. Tämä on aika yksityiskohtainen sopimus. Jos te ette osallistu tähän keskusteluun, niin lähtekää salista mahdollisimman nopeasti, niin että me pääsemme käsittelemään asiaa. Meillä on täällä äh, DG Justin, äh, varapääjohtaja. Eli Tämä aika myöhäisessä vaiheessa näitä neuvotteluita. Ja kuten te tiedätte, tästä on neuvoteltu jo maaliskuusta 2011 lähtien ja komissio julkisesti sanoi, että neuvottelut on viety päätökseen ja että sopimusta luonnostellaan. Tänä päivänä meidän pääneuvottelija, EUn pääneuvottelija Michu on paikalla. Ja hänen puheenvuoronsa jälkeen annan sitten puheenvuoron Jan Albrechtille ja varjoesittelijöille. Joten jos nyt hieman rauhoittuisitte täällä, niin annan puheenvuoron Rouva Michulle, joka oli siis EUn pääneuvottelija. Kaikki vaikenivat välittömästi, kun te tulitte paikalle. Okay, let's, uh, let's hear. No niin, nyt kuullaan. Oletteko te valmis? Oh, niin, anteeksi, lämpimästi tervetuloa. Olen aina sanonut, että meidän pitäisi toivottaa vieraat kunnolla tervetulleeksi. Oletteko te valmiita nyt sitten pitämään oman esityksenne? Ottakaa sitten hieman vettä ja silleen. Thank you, Chair. Please take your time. Do you want to pause for a moment? Uh, you, just, you just ran in, just take your yes, time. Yes, I was just running. Eh, niin. Minä sanoin kollegoille juuri, että miksi ei mennä hissille. Ja he sanoivat, että ei kun sinun pitää hieman juostakin. Olen oikein iloinen siitä, että olen täällä joukossanne, arvon jäsenet. Me olemme tavanneet eh, heinäkuussa, viime heinäkuussa. Hyvät kollegat, tämä on hyvin monimutkainen asia, joten eh, jos teitä tämä asia ei kiinnosta, niin eh, pyydän, että kuuntelette. Me tapasimme siis heinäkuussa, jolloin kerroin teille viimeisimmän ää, tilannekatsauksen. Ja voin kertoa teille nyt, että ne asiat, jotka oli jätetty auki, olivat kielet. Ja kuten kerroin teille viime viikolla, ennen kuin lähden Luxemburgiin, niin kielikysymys oli ihan viime hetkeen asti asia, joka piti meidät kiireisinä, jotta löytäisimme jonkinnäköisen ratkaisun. Tämä on nyt ratkaistu ja selitän teille myöhemmin kuinka. Ja käynnistimme tämän sopimuksen. Luxemburgissa viime viikolla. EU-USA huippukokouksessa, sisäasiaministereiden huippukokouksessa. Te olette eilen saaneet tämän tekstin sellaisena kuin se on luonnosteltu. Ja ennen kuin käsittelen tämän viime kuukauden neuvotteluiden yksityiskohtia, haluaisin kertoa teille, ja olenkin jo kertonut teille, että minä vakaasti uskon siihen, että tämä sopimus on erittäin tärkeä askel eh, EUn eh, tietoturvakysymyksessä. Ensimmäisen kerran koskaan ikinä me saamme transatlanttisen puitteiston eh, suojelusta, joka koskee kaikkea dataa, myös kaikkia tietoja myös rikoslainsäädännön alalla. Haluaisin myös painottaa, että tässä on kysymys oikeastaan henkilötietosopimuksesta, toisin kuin muut sopimukset liittyen esimerkiksi poliisin ja oikeuslaitoksen tiedon vaihtoihin, ja kuten esimerkiksi matkustajatietorekistereihin. Mutta tämä puitesopimus ei liitä, äh, siinä ei ole mukana äh, tietojen, henkilötietojen vaihtoa, vaan siinä on turvalauseke henkilötietojen suojelusta. Kuten me olemme jo keskustelleet, niin suurin osa äh, näiden siirtojen oikeusperustoista, joita nyt käytetään tällaisille tietosiirroille, oli sitten kysymys kotimaisesta lainsäädännöstä tai bilateraalisista sopimuksesta, niissä on ollut hyvin heikot tai ei lainkaan henkilötietosuojaa. Sitä päivästä, kun tämä astuu voimaan, niin tämä puitesopimus tulee täydentämään näitä oikeusperustoja esimerkiksi olemassa olevat sopimukset USA ja meidän jäsenvaltioidemme kesken MLA esimerkiksi. Lisäten siihen silloin, kun on tarpeen, puuttuvat suojalausekkeet. Eli tämä tavallaan palataan taaksepäin tässä ja tämä on tämän puitesopimuksen lisäarvo. Mitä tulee tuleviin sopimuksiin, niin tämä puitesopimus tulee olemaan tällainen jonkinlainen äh, turvaverkko, jonka alle äh, henkilötietojen suojelu ei voi laskea. Tämä on hyvin tärkeä tae tulevaisuudelle ja se on suuri muutos nykyiseen tilanteeseen verrattuna, koska nyt oikeudet, suojelu ja turvalausekkeet on neuvoteltava joka kerta uudelleen alusta alkaen, joka ikinen kerta. Joten nyt tämä on tällainen eteenpäin menevä lisäarvo tälle puitesopimukselle. Nämä ovat hyvin tärkeitä elementtejä jotka pitää pitää mielessä, kun me katselemme tämän sopimuksen äh, tekstiluonnosta ja muistaa se, mitä turvaa tämä antaa meidän kansalaisillemme. Nämä elementit ovat tärkeitä myös, äh, kun on kysymys äh, tämän puitesopimuksen ja jatkuvan tietosuojaturvan uudistuksen välillä. Minä tiedän, että nämä asiat ovat teille tärkeitä ja se onkin tot- oikein. Mitä tulee tulevaan direktiiviin, niin tietosiirtoja voidaan tehdä lähinnä vain hyvien turvalausekkeiden pohjalta tiettyjen välineiden kautta, kuten kansainväliset sopimukset. Mutta kuten juuri muistutin, niin suurin osa olemassa olevista sopimuksesta eivät sisällä näitä turvalausekkeita. Ja tämän puitesopimuksen rooli onkin avainasemassa. Ja komissio on kiinnittänyt erityistä huomiota johdonmukaisuuteen tietosuojauudistuksen ja puitesopimuksen välillä. Tässä on tiettyjä artikloja, joissa ensimmäistä kertaa koskaan kansainvälisessä sopimuksessa katetaan kaikki e, EUn e, tietosuojasäännöt liittyen prosessointistandardeihin, esimerkiksi henkilötietojen e, integriteetti, turvallisuus ja se myös antaa suojalausekkeet ja äh, rajoitukset. Ja äh, esimerkiksi arkaluonteisten äh, tietojen käsittely ja yksittäiset oikeudet, hallinnolliset ja myös oikeuslaitoksen oikeudet saada tietoa. Jotkut näistä sovituista artikloista, kuten esimerkiksi tietosuojarikkomus, artikla on nyt parempi kuin mikä nyt on eu lainsäädännössä. Toisin sanoen, tämä puitesopimus tulee parantamaan EUn tietosuojalainsäädäntöä transatlanttisissa suhteissa. Siksi me olemme pitäneet niin tiukasti kiinni monista näistä asioista – ja meidän amerikkalaisten, USA-laisten neuvottelijoittemme kanssa ihan muodollisestikin. Ja sen vuoksi nämä neuvottelut kestivät lähes neljä vuotta. Haluaisin vielä lisätä. Tämä on nyt ennakkotapaus kansainvälisellä näyttämöllä ja tämä voi mennä pidemmällekin kuin EU-USA-suhteet. Mutta sen lisäksi tämä puitesopimus menee vielä pitemmälle näissä tietosiirroissa, kuten on myös määritelty EUn tietosuojasäännöissä, koska nämä koskevat myös sitä, millä tavalla tätä, näitä tietoja prosessoidaan sen jälkeen, kun ne on, niitä on siirretty EUn ja USAn välillä. Nyt ihan nopeasti palaisin vielä siihen, mikä oli tämä neuvotteluiden viimeinen asia – eli nimittäin kielilauseke. että, että USA ehdotti, että kun meillä on 24 virallista kieltä Euroopassa, niin on liian raskasta kaikkien resurssien ja myös ajan kannalta. Ja koska on niin paljon näitä versi, kieliversioita, niin se tulee olemaan ongelma myös esimerkiksi kielellisten käännöst, kielikäännösten ja muiden versioiden mahdollisten eroavaisuuksien vuoksi. Ja he ehdottivat, että noudatettaisiin aikaisempia sopimuksia EUn ja USAn välillä, mutta me emme nyt löytäneet oikein johdonmukaisuutta tästä. Me kuitenkin pidimme kiinni tästä asiasta ja sitä, miten tärkeää tässä puitesopimuksessa tämä on, koska tämä on niin laaja, koska tämä on sopimus, joka koskee kaikkia yksilöitä, yksilöiden oikeuksia, ja tätä tullaan täytäntöön panemaan nimenomaan kansallisten lainsääntäjien toimesta. Joten sen vuoksi sekä kansallis, kansalaisten että viranomaisten täytyy voida arvioida ja lukea ja ymmärtää tämä puitesopimusteksti. Löysimme ratkaisun joka sanoo, että ensinnäkin sopimus allekirjoitetaan englanniksi, joka on se kieli, jolla neuvottelut käytiin. Allekirjoittamisen jälkeen EU käännättää tai laatii tämän sopimuksen kaikilla EUn virallisilla kielillä. Ja lopuksi mikäli on eroavaisuuksia eri kieliversioiden välillä tässä sopimuksessa, niin silloin englannin kieli äh, on ylin sen vuoksi, että se on se kieli, jolla neuvoteltiin. Ja tämä on ihan standardikäytäntö, eli tällä tavalla mm, monissa muissa kansainvälisissä sopimuksissa on tehty. Tämä ratkaisu pidättää äh, mahdollisuuden saada tämä sopimus kaikilla EUn virallisilla kielillä allekirjoituksen jälkeen. Ja tämä antaa meille mahdollisuuden sit antoi meille mahdollisuuden laatia nyt sitten sopimuksen täysi teksti. Mutta katsotaanpa nyt sitten tulevaisuuteen päin. Viime viikolla me laadimme tämän sopimuksen Luxemburgissa – mutta annamme eteenpäin USAlle myös hyvin selkeän ja kovaäänisen viestin siitä, että mitään allekirjoittamista ei tapahdu ennen kuin USAn kongressi on hyväksynyt lakiluonnoksen. Me saimme tietää Luxemburgissa USA-neuvotteluosapuolilta, että tämä sopimus käynnistää laillisen prosessin, joka johtaa lainsäädännön hyväksymiseen. Edistystä tapahtuu tulevina kuukausina, koska tämä on nyt eh, kahden osapuolen välinen sopimus, joka on otettu hyvin vastaan sekä eh, Amerikan senaatissa ja edustajahuoneessa. Olisin kiitollinen, jos te voisitte hyödyttää teidän kontaktejanne kongressissa vaatimalla tämän lain hyväksymistä, koska se on välttämätöntä, jotta voidaan myös parantaa lain täytäntöönpano yhteistyötä. Kun laki on hyväksytty, niin ensimmäistä kertaa EUn kansalaiset kykenevät tietämään katsomalla tätä puitesopimusta. He tietävät yhdessä Yhdestä paikasta he löytävät kaikki, mitä oikeuksia ja velvollisuuksia heillä on. Ja sama koskee myös äh, sitä äh, henkilötietoja, mitä äh, vaihdetaan USA-viranomaisten kanssa. Ja mikäli jos ei saa tietoja, henkilötietoja, niin silloin on mahdollista nostaa tai jos rikotaan näitä henkilötietosuojaamisia vastaan, niin on mahdollista nostaa USA-tuomioistuimessa juttu. Tämä ei aikaisemmin ollut mahdollista EUn kansalaisille USAssa, toki kuitenkin USAn kansalaisille Euroopassa. Minä uskon, että tämä sopimus, kun se allekirjoitetaan, samoin kuin tämä USAn lainsäädäntö, on avain ö, edistysaskel EUn kansalaisille, kun parannetaan perusoikeuksia ja varsinkin yksityisyyttä. Kiitos ajastanne. Ja kiitos, että annatte minulle mahdollisuuden esitellä teille jatkuvasti ajantas, ja pitää teidät ajan tasalla näistä neuvotteluista ja odotan Mielenkiinnolla teidän kysymyksiänne, mutta kiitän teitä sydämestäni kaikesta tuestanne tämän prosessin aikana sekä teidän rohkaisustanne siitä, että mennään eteenpäin ja, ja, ja pyytäisin, että tekin myös ottaisitte yhteyttä kontakteihinne kongressissa niin, että tämä lainsäädäntö USA saataisiin hyväksyttyä. Kiitos. Thank you very much. Um... Kiitos. Jan, haluatko sinä ensin? Thank you very much, Chair. Kiitoksia puheenjohtaja. Ensinnäkin haluaisin kiittää komissiota tämän asian esittelystä ja rouva Mijuta erityisesti myös siitä, että saatoitte neuvottelut puitesopimuksesta päätökseen. Jos katsotaan muutama vuosi taaksepäin, kun neuvottelut aloitettiin, ja pyydettiin tällaista puitesopimusta ja siitä neuvottelua, niin ei ollut mitenkään selvää, että joihinkin asioihin, joihin nyt päästiin, päästäisiin, tai että ne olisivat ylipäätään teoriassa mahdollisia. Nyt on ainakin mahdollista, että päästään valtavasti eteenpäin. Esimerkiksi tämä muutoksenhakumahdollisuus e- EUn kansalaisille, jotka eivät ole Yhdysvaltain kansalaisia, ja erilaisia suojajärjestelmiä, joita on käytössä, kun katsotaan laivalvontaa ja tietojen siirtämistä EU-sta Yhdysvaltoihin. Totta kai parlamentilla oli tiettyjä vaatimuksia neuvotteluiden kuluessa jo niiden, niitä ennen ja tämä judicial redress muutoksenhaku kysymys oli yksi tärkeimmistä. Jos katson tekstiä, tämä on sopimus, jossa otetaan aimo harppauksia eteenpäin. Tästä huolimatta en lähde vielä arvioimaan sitä, mitä parlamentti tästä sopimuksesta sanoo, mutta haluaisin kuitenkin halusin kuulla neuvottelijoiden näkemyksen sopimuksen sisällöstä ja tuloksista. Mielestäni tulos on hyvä. Ja nyt teksti näyttää olevan kaikkien luettavissa, jos lukuhaluja löytyy. Joten nyt kaikkien on helpompaa arvioida sitä, mitä hyötyjä tämän kaltaisesta sopimuksesta voi tulla. Ja myös työmme parlamentissa helpottuu. Ja tähän liittyy yksi kysymyksistä, jotka mielestäni ovat ehtoja tämänkaltaisen sopimuksen hyväksymiselle. Yhdestä ehdosta jo puhuitte itsekin, eli Yhdysvaltain kongressi vastapuolenamme hyväksyy tämän Judicial Redress-lakialoitteen. Yhdysvalloissa niin, että voidaan suojella EU-kansalaisia, jotka, siis Yhdysvalloissa, jotka eivät ole Yhdysvaltain kansalaisia. Tämä on äärimmäisen tärkeää. Eli jos tämä ei toteudu, tällaisessa sopimuksessa ei olisi järkeä eikä sitä hyväksyttäisi Euroopan parlamentissa. Eli on tärkeää välittää tämä viesti Yhdysvaltojen suuntaan. Mutta mielestäni on myös toinen ennakkoehto, jonka nyt jo muotoilisin. en tietenkään pysty tähän yksin vastaamaan. Jos sopua ei synny, se ei saisi kuitenkaan vaarantaa nykyistä Euroopan unionissa voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä. Tästä on keskusteltu pitkään, voiko näin käydä vai ei. Ja komission kanta tuntuu selkeästi olevan se, että tämä ei vaarantaisi lainsäädäntöämme, vaan tässä vaan vain annettaisiin lisää turvalausekkeita nykysopimuksille ja myös tuleville liittyen tiedon siirtoon EUn ja Yhdysvaltojen välillä. Esittelijänä uskon, että Euroopan parlamentin jäsenten paras toimintatapa olisi pyytää virallisesti ja käyttää aikaamme, koska Yhdysvaltojen täytyy ensin täyttää tämä ensin mainitsemani ehto, niin pyytäisimme oikeudellista yksikköä arvioimaan tätä kysymystä tarkkaan. Eli olisiko tästä sopimuksesta vaaraa nykylainsäädännölle vai ei? vai olisiko niin, että se täydentäisi olemassa olevia sopimuksiamme? Joten tämä voisi olla jo nyt pyyntö, jonka voisimme lähettää koordinaattoreille ja puheenjohtajalle, että saisimme luvan esittää tällaisen virallisen pyynnön. Näin saisimme oikeusvarmuutta jonka pohjalta voimme päättää poliittisesta kysymyksestä, eli siitä, tuoko sopimus mukanaan enemmän hyötyä kuin haittaa poliittisesti omille vaatimuksillemme. Henkilökohtaisesti olen sitä mieltä, että jos nämä kaksi mainittua ehtoa toteutuu, niin sanoisin, että edut ja hyödyt ovat ainakin edut ja haitat ovat ainakin tasapainossa, eli sitten on niin, että etuja ja hyötyjä tulisi enemmän kuin haittoja, joten tässä saattaisi piillä mahdollisuus lähteä rakentamaan ja luomaan tällaisia sitovia transatlanttisia standardeja tälle alalle ja näin myös laajemmin kansainvälisesti. Eli tämä voisi koskea julkisen sektorin lisäksi yksityistä sektoria. On katsottava tarkkaan, mistä niin kutsutusti on neuvoteltu Faber-päätöksessä. Komissio on yksipuolisesti tässä toiminut. Ja tämä on tietysti sitten seuraava askel. Mutta tällä hetkellä tässä oli se, mitä halusin sanoa. Eli tukisin sopimusta kuitenkin varata mahdollisuuden vielä käydä läpi tutkimusta ja katsoen tutkimuksia, tähän liittyen haluaisin esittää todella tämän virallisen pyynnön, josta puhuin. Kiitos, sitten Sofi. Yes, thank you. Uh... Kiitos. Ensinnäkin olemme saaneet eilen illalla tämän asiakirjan. Tarvitaan kyllä hieman lisää aikaa, jotta voimme perehtyä yksityiskohtaisesti tekstiin. Haluaisin kuitenkin alkuun todeta, että täysin hyväksyn Janin pyynnön saada oikeudellisesta yksiköstä kannanotto. Niin kuin kaikki tietävät, minä olen lukuisia kertoja pyytänyt oikeudellista analyysiä komissiosta. Minkälainen suhde vallitsee tämän sopimuksen ja toisaalta henkilötieto suoja lainsäädännön välillä. Komissio on vastannut minulle kirjallisesti kummallisen menettelyn kautta niin, että Kyse on luottamuksellista asiakirjasta. Kyse ei ole minusta pelkästään, vaan myös eurooppalaisista kansalaisista, joilla on oikeus tietää, mikä on asiakirjan status. Vilkaisin vain aivan nopeasti tätä tekstiä, mutta siitä jo näin, että selkeästikin suoja, jota tässä tarjotaan, on matalammalla tasolla kuin tietosuoja lainsäädännössä josta tällä hetkellä keskustelemme ja joka toivottavasti hyväksytään pian. Jos pitää paikkansa se, mitä Rouva Missu totesi, nimittäin se, että tällä vain kurrotaan umpeen niitä aukkoja, joita meillä on EUn tietosuojalainsäädännön välillä ja al- alakohtaisen lainsäädännön välillä, niin sehän olisi sitten hyvä, vaikkakin kyse olisi matalasta suojan tasosta, niin parempihan se on kuin ei mitään. Mutta haluan kyllä olla aivan täysin varma ennen kuin lähdemme äänestämään. Tai haluan olla varma siitä, että ei ole sitä vaaraa, että tämä sopimus menee ohitse tietosuoja lainsäädännöstä ja asetuksesta. Me emme ole saaneet minkäänlaista vastausta, puhumattakaan mistään luotettavasta vastauksesta. Kuvitellaanpa, että minä olisin kansalainen ja minä lähden valittamaan ja käyn tuomioistuimen puoleen. Millä perusteella jätän valitukseni, kanteeni eh, tietosuojadirektiivinkö pohjalta, sitten kun sellainen on, vai pohjautuuko kanteeni tälle päätökselle? Jos nämä tekstit ovat ristiriidassa keskenään, niin mikä sitten on mm, oikeusvoimainen, mikä on ensisijainen? Me tarvitsemme veden pitävän vastauksen. Jos emme saa tätä vastausta ja hyväksymme tämän, niin sitten jälkikäteen havaitsemme, että tämä teksti onkin ensisijainen suhteessa asetustekstiin, niin sitten me olemme kyllä liemessä. Haluaisin tukea Janin pyyntöä, jotta saamme virallisen kannanoton oikeudellisesta yksiköstä. Kiitos. Thank you. And next is Axel. Kiitos, sitten Axel. Vielen Dank für die Vorstellung äh, des Ab Kiitos äh, tämän sopimuksen esittelystä. Ja olen äh, hyvin tähän mennessä ainakin ollut hyvin tyytyväinen ja rauhoittunut tästä sisällöstä ja sopimuksesta ja sitä mahdollisuudesta, mikä unionin kansalaisilla nyt on mennä oikeuteen USAn puolella. Mitä tähän sopimukseen tulee, olen hieman tässä pidättyväinen – koska nyt riippuu siitä, mitä sopimusosapuolet tarkkaan haluavat ja, ja että tämä tahto on sitten dokumentoitu täysin. Ei minulla ole mitään sopimuksia vastaan, mutta ehkäpä nyt ei kuitenkaan jo lähdetä uudelleen tuomioistuimeen. Mutta se on jollekin kuitenkin, ehkä kuitenkin helpompaa kuin, että sopimus kirjoittaisiin uudelleen. Tämä puitesopimus verrattuna vanhoihin sopimuksiin, joita on tehty, PNR, PFTT, mitä kaikkea niitä nyt ikinä onkaan, niitä nyt täydennetään näillä uusilla sääntelyillä. Eli tämä voitte vain vahvistaa tai ehkä ymmärsin väärin. Minulla on pari kolme ymmärtämyskysymystä. Määrittelyssä sanotaan, että osapuolet ovat eh, Euroopan unioni ja USA. Onko tässä nyt sitten tarkoitettu oikeushenkilöä ilman siihen kuuluvia jäsenvaltioita, koska jäsenvaltiot eh, on määritelty vielä uusiksi täällä, eikä niin kuin osapuolena. Joten tähän jos tässä on vain EU, joka hu- <coughs> huolehtii siitä, että, että saadaan aikaan oikeudellinen sopimustilanne, niin sen lisäksi sitten, jos artiklassa 19 sanotaan, että Euroopan unionin kansalaiset – niin minulle, jos käännän tämän toisinpäin, se tarkoittaa silloin sitä, että kaikki ihmiset, jotka elävät täällä meillä, eivätkä ole kansalaisia, jonkin jäsenvaltion kansalaisia, voisivat sitten tehdä saman kuin unionin kansalaiset. Eli tämä vain selvennykseksi. Sitten myös kysymys siitä, koska tai mikäli USA ei täytäntöönpane nyt sitten tätä sopimusta niin kuin sen pitäisi, niin silloin tämä sopimus määritellään uudelleen vai eikö se astu lainkaan voimaan, pitääkö sitä neuvotella uudelleen? Tässä nyt ne kysymykset, joita minulla oli. Ehkä te voitte tänä iltana vastata, vai, tai jos ei, niin, niin ehkä sitten saisin jälkikäteen vastauksen. Kiitos. Thank you, Axel. Um... Peter Axel. Timothy. There's something going on with this list. <laughs> I don't know. Lord. Yeah. Hello. Hi. Thank you. Hey, Claude. Voinko nyt lakimiehenä sanoa? Ainahan on hienoa, että on mahdollisia, mahdollisuus tehdä äh, tuottoa ottamalla kantaa lakikysymykseen. Sofi Intveltin kommentit tässä olivat tavanomaisia. Voimme tämän jälkeen, tämän vuoron jälkeen käsitellä asiaa objektiivisesti, se on hyvä. Kyllä tähän kuitenkin liittyy kysymysmerkki. Aksel hetki sitten nosti esille tämän kysymyksen, nimittäin miten lainsäädäntö etenee – silloin, kun kyse on EUn kansalaisten muutoksenhausta ja oikeussuojakeinoista. Toivon, että eteneminen on joustavaa ja haluaisin jonkinlaisia takeita siitä, että näin todella käy. Niin kuin Aksel sanoi, jos tätä kattavuutta ei saada aikaiseksi, ja tämähän oli perusasia, sopimuksessa, niin sitten täytyy katsoa asiaa uudemman kerran. Olisi harmi, jos asia menisi pilalle, koska olen ollut tyytyväinen siihen, minkälaista edistystä on saatu aikaiseksi. Haluan onnitella neuvottelutiimiä, mutta katsotaan, mihin asia nyt etenee toistaiseksi. Minä olen tyytyväinen ja tietysti täytyy muistaa tämä Sofin puheenvuoro. Um, next is Mario. Seuraavaksi Mario. Thank you very much. And I also... Kiitos. Minäkin haluan onnitella siitä, että tässä ollaan pääsemässä nyt suuren työn loppua kohti. Ja tuen täysin sitä, mitä esitteli aikaisemmin sanoi. Eli että nyt on aika kääntyä oikeudellisen yksikön puoleen ja pyytää lausuntoa. Toivottavasti he sitten auttavat meitä ymmärtämään asiaa ja voimme rauhallisin mielin äänestää tästä. Tunnustan kuitenkin, että en ole mitenkään rauhallisin mielin, kun katson tätä muutoksenhakukysymystä. Onko tämä nyt ratkaistu vai ei? No, ja vaikka, vaikka tämä ratkaistaisiin ja kongressi hyväksyisi tämän, niin omassa maassani on paljon maassa pysyvästi asuvia joilla on kaikki oikeudet, jotka heille lailla taataan lainvalvontaan ja oikeudellisen suojelun liittyen. Eli he ovat pysyviä asukkaita yhteiskunnassa, mutta eivät kuitenkaan kansalaisia. He eivät, he eivät ole myöskään kolmannen maan kansalaisia, vaan valtio, valtiottomia. Joten mitä heille voidaan tästä sanoa? kun saamme tällaisen säännöksen, joka koskee EU-kansalaisia. Eli tässä tehdään selkeä. Tässä on kuitenkin selkeä poikkeus liittyen parlamenttiin vaaleissa äänestämiseen. Eli miten tämä ongelma voidaan ratkaista teidän nähdäksenne? Thank you, Maria. Could I apologize for... Kiitos Maria. Anteeksi nyt, että en kuunnellut. Sitten Cornelia. Vielen Dank, Claude. Kiitos, Claude. Tämä on pitkä tarina. En nyt tiedä, kuinka monta vuotta tätä nyt on tässä väännetty. On ihan hyvä, että meillä on nyt jotain pöydällä ja olen iloinen siitä myös, sen haluan selvästi sanoa. Mutta tässä jää kuitenkin avoimia kysymyksiä. Monet ovat puhuneet tästä oikeudellisesta, mitä tapahtuu niille, jotka ovat, eivät ole USA- tai EU:n kansalaisia mutta siitä huolimatta asuvat täällä. Se on vakava kysymys. Ja sitten koko problematiikka liittyen syrjimättömyyteen, mutta myös kaikki se, mitä liittyy oikeus välineisiin. Näitä pitäisi vielä katsoa. Ja olisi hyvä, jos meillä olisi aikaa tähän, koska tämä on kuitenkin tärkeä, tärkeä sopimus. Ja olisin halunnut tietää todellakin, mitä tämä tarkoittaa myös muille sopimuksille, jotka ovat voimassa. Ja kaikki, kaikki nämä avoimet kysymykset pitäisi voida selvittää. Ja sen vuoksi olisi myös vaadittava, tai itse asiassa monta kertaa myös esitettykin ja nyt sen pitäisi tapahtua niin, että oikeudellinen yksikkö saisi tehtäväkseen käydä tämän lävitse, niin että voimme selvittää, kuinka pitkälti tämä on EU-lainsäädännön kanssa yhteensopiva. Me tuemme esittelijän ehdotusta ja mielestäni meidän pitäisi tässä nyt toimia nopeasti. Thank you. Uh, Monica, please. Ja tässä sitten Monika. Zunächst einmal möchte ich Ihnen sehr herzlich Kiitoksia. Haluan onnitella teitä tästä lopputuloksesta. Tällä alalla ei ole todellakaan helppoa neuvotella, vaan päinvastoin monimutkaista. Jos kysymme asiasta oikeudelliselta yksiköltä tästä, mikä siinä, mutta varmasti nämä kysymykset on komission puolelta jo selvitetty. Toivottavasti ei käy niin, että viidellä juristilla on eri mielipidettä. Eli lähden siitä, että komissio on kyllä tarkistanut asian tarkkaan ja luotan tässä komission. Komissio on hyvin pitkään tiiviisti ja eri näkökulmat huomioon ottaen tehnyt työtä tämän puitesopimuksen eteen myös asioiden, joita parlamentti on peräänkuuluttanut. Kysyisin vielä hieman aikataulusta. Uskon, että oikeudellinen lausuntomme on käytettävissä pian ja siitä esiin tulevat kysymykset pitänee selvittää lyhyellä aikavälillä. Mutta kuten sanoitte, se, mitä tässä nyt on käsillä, on hyvin käsiteltyä ja täytyy katsoa todella, miten tämä suhtautuu EUn lainsäädäntöön. Täytyy siis katsoa, mikä on niiden henkilöiden sija, jotka asuvat pitkään eu mutta eivät ole kuitenkaan EUn kansalaisia. Eihän EU voi tavallaan vastata heistä. Emme me voi vastata venezuelalaiskansalaisista, jotka asuvat kaksi vuotta EUn alueella tai tai tämän kaltaisista tapauksista, vaan he kuuluvat omaan maansa toimivaltaan tai vastuun piiriin. Tämä koskee esimerkiksi pakolaisstatusta. Eli uskoakseni nämä pätevät EUn kansalaisiin ja myös sellaisiin henkilöihin, jotka hakevat EUn alueelta suojaa. Toivotan tämän sopimuksen tervetulleeksi. Tämä todella selkeyttää monia kysymyksiä. Tässä on nyt päästy hyvän neuvottelun lopputulokseen. Yhdysvallat ei ole aina helppo neuvottelukumppani, vaikka onhan vaikeampiakin, hankalampiakin kumppaneita, sellaisia, jotka eivät lotkauta korvansa kun kyseessä ovat EUn oikeudet tai lainsäädäntö. Uh, Kaksi myöhäistä puheenvuoropyyntöä vielä, mutta meillä on hyvin tärkeä koordinaattorinen kokous, joka alkaa kello kuusi. Siis koordinaattorinen kokous kello kuusi. Birgit ja Sofi todella lyhykäisesti. I have... Ihan lyhykäisesti minulla on muutamia lisäkysymyksiä, mutta kuten aina, yleensä, kun me pyydämme oikeus, oikeudellista yksikköä tekemään arvion, että me voisimme myös esittää sille kysymykset, se olisi hyvä. Eli en esitä niitä nyt, vaan esitän ne sitten tähän oikeudelliselle yksikölle. Thanks, Birgit. Um... Kiitos Birgit ja sitten vielä Sofi. Uh, yes, well, almost the same, but I would... Lähestulkoon sama asia. Halusin mainita sen, mitä olisin halunnut lisätä. Ensinnäkin johdantoteksti kappale, joka alkaa tunnustaa, että tietyt olemassa olevat sopimukset ja niin edelleen. Tästä tarvitaan selkeytys. Akseli juuri sanoi, että tämä sopimus takautuvasti pätee myös PNR-sopimuksiin ja muihin sopimuksiin, mutta tämähän näyttäisi olevan ristiriidassa johdanto kappaleen tai, tai tekstin kanssa. En tiedä, mikä oikea tulkinta tästä olisi. Israel, No niin, ja nyt sitten annan äh, Rova Mishulle ähm, Missä... Ei. Niin, kuten täällä Albrecht sanoi, emme olisi täällä, jos parlamentti ei olisi painostanut asiassa tai tukenut teitä näissä neuvotteluissa. Eli tässä on tehty hienoa edistystä. Tuo myös pyyntöä esittää pyyntö oikeudelliselle yksikölle asiasta. Washingtonissa pari vuotta sitten koemme valtaisaa vastustusta, joten kun se otetaan huomioon, on todella päästy uskomattoman hyvin eteenpäin. Tärkeä kysymys on, ja siksi tuen sitä, että käännymme oikeudellisen yksikön puoleen. Niin, kysyisin todella sitä, miten tämä vaikuttaa asumiseen EU:ssa. Ja tässä puhuttiin siitä, että kongressi hyväksyisi lain, mutta sitä todella aktiivisesti siellä peräänkuulutetaan, joten on hyvin mahdollista, että se myös menee läpi. Um ending with that political perspective, um, please, Ms. No niin, kiitokset ja nyt sitten uh, äh, Romishu. To get the points as far as I... Yritän kommentoida näitä äh, kommentteja mahdollisuuksien mukaan jo tänään. Alkuun totean edustaja Komesille ja halusinkin sanoa teille, että paine, jota te olette aiheuttaneet ja olette painostaneet meitä komissiona, on auttanut meitä – pysymään vahvoina näissä neuvotteluissa. Ei, ettemmekö me olisi vahvoja, te olette sen jo nähneet, uskoisin näin. Mutta kun pidämme mielessämme sen, mitä toimielimemme haluavat, me haluamme suuntaviivat ja ne tulokset nimenomaisesti, johon me olemme pyrkineet. Useat jäsenet mainitsivat ehdot tälle lainsäädännölle todellakin on niin, että lakia ei synny, jos lakiluonnosta ei kongressissa hyväksytä. Sen takia minä pyydi, pyysinkin ja pyydän edelleenkin tukeanne, jotta tämä toteutuu. Te haluaisitte saada oikeudelliselta yksiköltä kannanoton. Ei meillä ole tässä mitään ongelmaa. Me neuvottelutiiminä, niin kuin varmasti ymmärrätte, emme ota askeltakaan, jos meillä ei ole sisäisesti tarvittavaa oikeudellista asiantuntijuutta. Onneksi minulla on erinomaisia lakioppineita tukenani. Tässä vieressäkin sellainen istuu. Me olemme viimeisimmän vuoden aikana, silloin kun minä olen ollut neuvottelun johdossa, mutta myös ennen sitä, silloin kun edeltäjäni näitä neuvotteluja veti, olemme perehtyneet näihin seikkoihin kohta kohdalta. Tämä on ollut välillä tuskastuttavaa, jotta olemme saaneet aikaiseksi oikean sanamuodon, joka nyt sitten heijastuu tässä tekstissä. Kun ajattelemme olemassa olevia menneitä ja tulevia sopimuksia, niin ajatellaanpa tässä matkustajatietosopimusta, PNR-sopimusta. PNR sitten tulee täydennettäväksi oikeussuoja sopimuksen kautta. Tätä tarkoitin sillä, kun mainitsin myös taannehtivat hyödyt. Kun on suojalausekkeita, joita ei ollut vielä silloin, kun olemassa olevia sopimuksia solmittiin. Osa sopimuksista on tämän parlamentin hyväksymiä. Ne elementit, jotka ovat nyt puitesopimuksessa mukana, täydentävät näiden jo tehtyjen sopimusten ehtoja. Muutoin me emme voisi puitesopimuksesta hyötyä tässä kahdenvälisessä sopimuksessa ja täydentää sitä sitten, jos tarve niin vaatii. Vielä kerran haluan toistaa, että puitesopimus sinällään tarvitsee oikeusperustan. Jos esimerkiksi minun tietojani halutaan siirtää Yhdysvaltoihin, niin ne kerätään, niitä käsitellään oman kansallisen lainsäädäntöni ja EUn sääntöjen perustalta. Ja sitten ne siirretään puitesopimukseen pohjautuen. Puitesopimuksen kautta olemme saaneet vielä lisää suojaa Yhdysvalloissa, oikeussuojakeinoja tämän tueksi. Tässä on täydentävyyttä suhteessa siihen, johon aiemmin viittasin. No sitten EUn kansalaiset ja toisaalta täällä pysyvästi oleskelevat. Halusimme tässä jonkinlaisia myönnytyksiä. EUn kansalaiset oikeastaan sanoisin, että kaikki suojalausekkeet, paitsi oikeus ja keinot, pätevät kaikkiin, mutta haluan kiinnittää huomionne siihen, että kaikki sopimuksen määräykset lukuun ottamatta oikeussuojakeinoja ovat huomattava parannus. Ja pitää myös muistaa, mikä oli tilanne jokunen vuosi sitten. Usea jäsen mainitsi, että mikä olikaan se lähtökohta ja missä nyt neuvotteluissa mennään. lakiluonnoksen hyväksymisaikataulusta Yhdysvalloissa en pysty sanomaan, koska en sitä tunne, mutta meille on sanottu, ja minulla on kaikki syy uskoa, että näin myös on. Uskon, että menettelyä nopeutetaan. Kyse on siitä, että molemmat kamarit tukevat tätä lakia Yhdysvalloissa. yksi pää huoliamme. Tässä voimme yhtyä esittelijä Albrechtin sanoihin. Meidän olisi kiinnitettävä tarpeellinen huomio siihen, että emme vie pohjaa neuvotteltavana olevien tietosuojasäännösten taustalta. Tässä meillä on tapahtunut lähentymistä, kun sanotte, että tässä sopimuksessa – saadaan substanssia nimenomaan sille, mitä meillä on sisäisissä säännöissämme. Totta kai olemme tästä aika lailla tyytyväisiä. Loppuun haluan vielä kerran kiittää teitä ja haluan, että olette tietoisia siitä, mitä me olemme tehneet tykönämme. Albrecht mainitsi tämän turvasatama, niin sanotun Safe Harbor-sopimuksen. Me teemme kovasti työtä Yhdysvaltain kanssa, teemme läheistä yhteistyötä, jotta Safe Harbor saadaan valmiiksi. Aivan niin kuin komission jäsen Jurva sanoi samassa yhteydessä, kun hän kommentoi puitesopimusta, olemme vakuuttuneita, että pian tämä asia saadaan päätökseen. Henkilökohtaisesti pääneuvot, esittelijänä voin teille vakuuttaa, että molemmissa aihekokonaisuuksissa, sekä puitesopimuksessa että Safe Harborissa, lain valvonnan alalla ja myös kaupallisella alalla. Jokaisessa Safe Harbor-suosituksessa, niitähän on 13, meitä ohjasi se periaate, että haluamme varmistaa korkean turvan tason EU-kansalaisten tietosuojan osalta. Ja haluamme myös jatkuvuutta silloin, kun kyse on kansalaistemme tietojen siirtämisestä Yhdysvaltoihin. Nämä ovat ne periaatteet, jotka olivat meillä ohjenuorana. Vielä kerran haluan kiittää teitä kommenteista, ilmaisemastanne tuesta, myös kysymyksistä, joita olette meille esittäneet. Ja odottelen jo kovasti tulevaa tapaamistamme. Käsittelemme näitä kysymyksiä uudemman kerran sitten, kun te saatte oikeudellisen yksikön kannanoton ja sitten kun lakiluonnos Yhdysvalloissa on hyväksytty. Kiitos. Excellent report. Kiitokset erinomaisesta raportoinnista ja mikäli esittelijälle ei ole muuta kommentoitavaa, niin päätämme tämän kohdan ja kiitokset teidän ajastanne. Kiitokset kollegat teidän osallistumisestanne. Muut esille tulevat asemat, asiat. Kiitokset. Seuraava kokous on, on koordinaattoreiden kokous kahde, kello 18 olisi ollut jo. Joten koordinaattorit, äh, kokoontukaanpas tähän, niin jatkamme heti kun mahdollista. So this is the note. I've lost the... That was of course it was before the message by Schulz.